Myślę, że możemy rozpoczynać nasze posiedzenie. Hyvää huomenta, hyvät kollegat. Ehdotan, että käymme käsiksi työskentelyyn. Tervetuloa ensi alkuun kaikille. Olen pahoillani näistä viime hetken muutoksista esityslistalla, kuten te varmasti tiedätte. Neuvottelut jatkuvat poliittisten ryhmien välillä – ja eh, tietysti esittelyiden ja varjostelijoiden välillä, mutta myös eh, poliittisten puolueryhmien välillä mahdollista kompromisseista. Meillä on paljon eh, tarkistuksia nimenomaan kohtaa kolme ajatellen. Sen takia olemme ehdottaneet, että lykkäämme äänestystä. Se on lykätty päivälle 29. syyskuuta. Eli sille sen takia me aloitankin me nyt Siis se on tämä Erik Andrion mietintö, miten YMP voi edistää työpaikkojen luomista maaseutualueilla. Erittäin tärkeä teema, mielenkiintoinen kokonaisuus, joka mielestäni tulee antamaan vaan lisää maanantai tiistain konferenssille, joka siis pidettiin maanantai tiistaina. Siinä, pyst- siinä pystyttiin tekemään pieni katsaus taaksepäin. Konferenssi, joka pidettiin 20 vuotta sitten komissaari Fischlerin johdolla. Tärkeä julkilausuma laadittiin ja hyväksyttiin. Vaikkakin sitä ei sitten otettu enää esille ministerineuvostossa, siinä oli kuitenkin tärkeitä asioita ja niillä, sillä tavalla me pystymme vähän muokkaamaan mielipiteitä, käsityksiä, käynnistämään keskustelun kolmannen pilarin luomisesta ja tavasta, jolla YMPn tulisi toimia. Maaseutualueiden kehityksestä puhuttiin tämä 5.6. syyskuuta päivä pidetty konferenssi oli todella hyvä kaikua ja hyvää palautetta siitä aivan ehkä ensimmäisestä konferenssista, kun puhutaan maaseutualueiden kehityksestä jossa komissaari Fischler oli paikalla, joka oli konferenssin aloitteen tekijänä 20 vuotta sitten. Meillä on tulee varmasti olemaan mahdollisuus perehtyä konferenssin loppupäätelmiin. Ja aivan varmasti se tulee myös esityslistalle myöhemmin. Tämän viimeisemmän konferenssin työskentelyn loppupäätelmistä. Siis komissaari Fischler oli tuolloin paikalla, oli myös edustajia OECDstä. Euroopan investointipankista oli myös edustajia paikalla – Slovakian maatalousministeri, joka tällä hetkellä siis on vetovastuussa puheenjohtajamaan edustajana. Siirrämme siis tämän kaksi päivälle 29. syyskuuta, eli voimme näin ollen hyväksyä esityslistan luona Viroon ja Maltaan ja ö, ja irin kielelle ei ole tulkkausta tänä päivänä valitettavasti, eikä myöskään maltan kielelle. Meillä on kuitenkin hyvin mielenkiintoinen esityslista. on kasvatettujen kanien suojelun vähimmäisvaatimukset. Olkaa hyvä. Kaksi kommenttia esityslistalta. Valiokuntamme työskentelee usein vakavasti, ja, mutta olemme saaneet mietinnön, joka on ainoastaan puolaksi, ja tämä ei ole parlamentin hengessä. Kyllä nyt pitäisi kääntää ranskaksi. Ja, ja sitten on tämä englanninkielinen teksti ei ole tutkittu. Emme mielemme käytä käännöksiä, mutta vielä vähemmän puolaa. Pidän teitä, kun mietintöä tehdään, pitäkääpä huolta, että kaikki saavat ymmärtää keskustelun. Ymmärrän, että meillä on kokous, mutta päivä on kuitenkin aika kevyt. Mikä meillä häiritsee, etkö ole sitä mieltä, mutta vakavampia aiheita kuin käsitellä kaneen soilua ja sitä, että kaneja pannaan Kopin tai ei. Lemmikkikaneja on jo tarpeeksi. Olisi pikemminkin voinut käsitellä tämän kesän katastrofaalista satoa tai viljelijöiden samaa tukea, sillä he ovat suurissa vaikeuksissa, tai hintojen laskeutumista ihan yksinkertaisesti käsiteltäisiin vähän tätä. Jos me aina huvitamme yleisöä ja meiltämme yleistä mielipidettä, koska se on muotia tällä hetkellä, mitä meillä on sitä mieltä, meillä on vakavampaa tutkittavaa meidän valiokunnassa. Kiitos. Tak, <clears throat> słuszna będzie tłumaczenie. Kyllä, tämä on aivan asianmukainen osuva kommentti. Kyllä tämä tullaan käännättämään ranskan kielelle. Puola puolan kielen valinta peruste, perustuu varmaan siihen, että minä olin tämän julkaisun pyynnön aloitteen tekijänä tai minä lausuin tämän ajatuksen ja minä pyysin, että tämä julkaistaisiin tämä teksti, tämä paperi. Ja minä halusin nähdä, miksi tämä ongelma oli saanut niin suuret mittasuhteet kun kuitenkin ulkoisella toiminnalla, toiminnalla on suora vaikutus YMPhen ja eurooppalaisiin maanviljelyihin. Meidän täytyy syvemmin tarkastella, mitä tapahtuu ulkopuolella. Kahdenvälisten sopimusten vaikutus, VTOn sääntöjen vaikutukset, mutta usein maatalouteen liittyvät kysymykset ovat jollain tavalla joutuneet taka-alalle muiden niin sanottujen ehkä tärkeimpien elementtien yllätessä etusijalla. Te otitte esille paljon asioita. Eri markkinoiden toiminta, eri viljakasvien viljely. Totta kai tämä kaikki vaikuttaa maatalousmarkkinoihin. Me Tällä hetkellä on eri analyysejä tekeillä ja valmisteilla. Mitä tulee viljakasvimarkkinoihin, se on otettu esille usean edustajan toimesta, koska on paljon tärkeää viljakasvien tuontia erityisesti Ukrainasta, mutta myös muualta maailmasta. Ja totta kai me palaamme näihinkin kysymyksiin. Todella, kyllä me annamme aivan erityisen huomion maanviljelijä. Ja minusta on hyvä, että te käynnistitte tämän aloitteen ryhmänne toimesta ja, ja ja se on varmasti koordinaattorien kokouksen esityslistalla. Kiitos teidän kommenteistanne, ehdotuksistanne. Mitä sitten tulee kasvatettujen kanien suojeluun? Tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun me puhumme tästä täällä. Se on tärkeää taloudellisesti, mutta myös jos ajattelemme eläinten hyvinvointia, me olemme erittäin iloisia siitä, että tämä kohta on otettu esityslistalle. Se on jotakin, johon ei pidä suhtautua kevyesti. Edustaja Ekin ajatukset varmasti vahvistavat minun näkemyksiäni. Meillä on ollut, me olemme kuulleet jo ensimmäisen esityksen tästä 21. kesäkuuta. Työasiakirja esiteltiin tuolloin. Nyt meillä on tämä mietintö asianmukaisessa muodossa, jonka edustaja Eik edu voi sen nyt meille tehdä. Eli anna hänelle välittömästi puheenvuoron. Sehr geehrte Kollegin. Hyvät kollegat, hyvät komission ja neuvoston edustajat, ja puheenjohtaja. Esittelen nyt omaa aloitemietintöäni, jonka aiheena on kasvatettujen kaniinien suojelun vähimmäisvaatimukset. Kuten tiedätte, sanamäärä on rajoitettu mietinnössä ja siksi olen keskittynyt kana, kaninien hoidon yksityiskohtiin, mutta se nyt ei tarkoita, ettenkö olisi pitänyt mielessä esimerkiksi sosiaalitaloudellisia ongelmia tällä alalla. Ja lisäksi teen suosituksia näihin asioihin liittyen ja en kesätaukoa, ennen kuin esittelin työasiakirjan, ilmoitin teille, että meillä on useita tavoitteita tämän mietinnön osalta. Ensinnäkin ylin tavoite on se, että EU-oikeuden porsanreijat voidaan sulkea, jotta yksittäiset lait, jotka liittyvät kaniinien suojelun, eivät heikkene. Ja sitten tälle alalle pitää antaa mahdollisuuksia siirtyä kuluttajakeskeiseen tuotantoon, jotta globalisoituneille markkinoilla pystytään kilpailemaan – ja sitten vielä julkinen keskustelu, joka liittyy kaupalliseen kaniininhoitoon, pitää ottaa esille. Yli 600 000 allekirjoitusta on tullut Euroopan kansalaisilta, EUn maatalousministereille ja komissiolle, ja siinä on vaadittu, että häkkikasvatus kielletään. Ja se osoittaa, että kansalaiset ovat yhä kiinnostuneempia tästä asiasta. Ja myöskin yhteydet sidosryhmiin ovat osoittaneet, että olemme jo hyvällä tiellä, mitä tulee tähän ensimmäiseen tavoitteeseen. Hyvät kollegat, jos nyt katsotaan kanienhoitoa Euroopassa, niin voidaan huomata, että se on vähentynyt viime vuosina. Eurooppalaisten yritysten on pitänyt vähentää tuotantoa. Ja vuoden 2016 ennuste on se, että vähennys on noin 4 prosenttia. Eli trendi on selkeä. Kaninin lihan kysyntä tulee myöskin tulevina vuosina erinäisistä syistä vähenemään. Ja sen lisäksi eurooppalaiset alan yritykset joutuvat kilpailemaan kiinalaisten yritysten kanssa yhä enemmän. Ja siksi meidän täytyy miettiä uudenlaisia toimenpiteitä osana yhteistä maatalouspolitiikkaa. Ja näistä syistä kaninin hoito Euroopassa on nyt yleisesti otettuna uhattuna. Ja jos mikään ei muutu, niin saattaa olla, että lähitulevaisuudessa – tämä tuotanto häviää kokonaan Euroopasta, koska Kiinasta ja muista maista tulee halpatuotantoa. Voin vakuuttaa teille, että missään nimessä haluaisin, että nämä markkinat joutuvat kiinalaisten käsiin, koska siellähän esimerkiksi eläinsuojelulainsäädäntö on hyvin kaukana eurooppalaisista säädöksistä. Ja Euroopan parlamenttiin maatalousvaliokunta voi tehdä jotain, ja mielestäni ainoa kestävä ratkaisu, mikä tulee tuotteen laatuun, edellyttää sitä, että otetaan huomioon kuluttajien toiveet ja että noudatetaan eläinsuojelusäädöksiä. Komissiolla on eläinsuojelubarometri, joka julkistettiin aikaisemmin tänä vuonna, ja se osoittaa, että 80 prosenttia kuluttajista haluaa korkeampia eläinsuojelustandardeja meillähän on ollut näitä elintarvikeskandaaleita ja kauhuutisia eläinten kaltoinkohtelusta. Ja meidän täytyy pystyä kuluttamaan tuotteita hyvällä omalla tunnolla. Ja siksi olen keskittynyt eläinsuojelun mietinnössäni, koska se on win-win-tilanne kaikille. Sekä eläimet että ala voivat hyötyä tästä ja viime kädessä myöskin kuluttajat. Ja lisäksi meidän uskottavuutemme Euroopan parlamentin edustajina riippuu siitä, pystymmekö ottamaan huomioon kansalaisten toiveet. Tämä koskee myöskin kanojen häkkikasvatusta. Se on katsottu kidutukseksi. Ja parlamentti on toiminut tässä asiassa, ja nyt pitäisi toimia samalla tavoin kaninien häkkikasvatuksen suhteen. En usko, että tässä valiokunnassa kukaan vastustaisi eläinsuojelua, ja hyvät kollegat, me emme saa olla epäuskottavia. Jos me tässä asiassa saisimme aikaan jonkun toisen tuloksen kuin mitä saatiin aikaan kanojen osalta, silloinhan oli paljon vastustusta, mutta kuitenkin silloin onnistuttiin kieltämään häkkikasvatus kanojen osalta. Silloin väitettiin, että tämä aiheuttaisi suuria ongelmia Euroopassa – mutta me teimme rakentavaa yhteistyötä alan kanssa ja vuonna 2012 tämä kielto astui voimaan. Jos poliitikot ja maatalousala olisivat aikanaan sopineet tästä häkikasvatuksen kieltämisestä, niin silloin varmasti pääsemme samaan tulokseen myöskin kaniinien osalta. On ikävä, että vasta nyt puhutaan vähimmäistandardeista kaniinin hoidossa tämä keskustelu olisi pitänyt käydä jo aikoja sitten. Jo vuonna 2005 osoitettiin, että kuolleisuus kanin kasvatuksessa oli paljon korkeampi kuin muiden eläinten kohdalla. Ja tässä muodossa meidän täytyy ottaa huomioon myöskin, että antibioottinen liiallinen käyttö kanien hoidossa aiheuttaa ongelmia kansanterveydelle. Jo tänäänkin on huomattu, että on käytetty antibiootteja, jotka on tarkoitettu ihan viime, viimeiseksi hätäkeinoksi. Ja sitten kun ajatellaan tätä häkkikasvatusta ja eläinten hyvinvointia, niin näitä asioita ei ole otettu riittävästi huomioon. Häkkien käyttö on eläinrääkkäystä, ja siksi meidän täytyy löytää vaihtoehtoisia menetelmiä – Esimerkiksi tämä karsinajärjestelmä, jota olen ehdottanut mietinnössäni. Ja mielestäni näitä vaihtoehtoisia järjestelmiä on otettava käyttöön ja meidän täytyy ymmärtää, että häkikasvatus on pelkästään pahasta. Ja kun katsotaan, millaisia lausuntoja on tullut asiantuntijoilta ja tämän alan yrityksiltä, niin alan pitäisi nähdä tämä mietintö mahdollisuutena. Olen tehnyt lisätarkistuksia, joiden kautta laajennan tämän mietinnön soveltamisalaa ja pyrimme tätä kautta tällä alalla korkeampiin eläinsuojelustandardeihin. Ja kun ajatellaan maaseudun kehitystä ja yhteistä maatalouspolitiikkaa, niin meillä on mahdollisuus, että EU-sta edistää eläinystävällistä tuotantoa. Ja lopuksi vielä haluaisin sanoa, että yhdessä meidän täytyy pyrkiä kaninehoidossa korkeampiin eläinsuojelustandardeihin. Meidän täytyy ottaa huomioon miljoonien kansalaisten vetomukset ja meidän täytyy myöskin huomioida kansalaisten ja kuluttajien toiveet. Hehän haluavat parempaa eläinsuojelua. Jos me nyt emme toimi, niin silloin kiinalaiset kilpailijat tulevat jyräämään eurooppalaiset yritykset ennen kuin sitä edes huomataankaan. Ja kohdassa 13 Lissabonin sopimuksessa on vaatimuksia, jotka liittyvät eläinten oikeuksiin tuntevina olentoina. Ja meidän täytyy noudattaa niitä sääntöjä. Ja siinäpä kaikki. Kiitos. Bardzo dziękujemy. Kiitos paljon. Nyt siirrymme puheenvuoroihin. Ja Rouva Aguilera voi aloittaa. Olkaa hyvä. Muchas gracias, señor presidente. Kiitos paljon puheenjohtaja. Minä ensinnäkin haluaisin kiittää edustaja Ekiä tästä mietinnöstä vaikka yleisesti ottaen, kun puhutaan näistä kasvatettujen kanien suojelusta, mutta mitä hän on sanonut, hänen, hänen näkemyksensä on vähän erilainen kuin minun, mutta tulen osoittamaan se. Mutta mielestäni tämä sektorin käsittely on kyllä mielenkiintoinen. Tässä on kyse sektorista, jossa Euroopasta meillä on olemassa jo direktiivieläinten hyvinvoinnista, mutta se ei kyllä kaikki kaikki eläimet eivät kuitenkaan kuulu tähän eläinsuojeludirektiivin piiriin. Meillä on kuitenkin nämä kasvatetut kaninit. On aika selvää, että meillä on myös muuta, muuta ää, maataloutta, johon eläiset, eläimet eivät kuulu tähän direktiivin suojelun piiriin. Tämä sektori on kokonaisuudessaan hyvin mielenkiintoinen asia kokonaisuus. Kokonaisuusajattelu omaa maata, niin Espanjaa se on siis kokonaisuutena erään hyvin mielenkiintoinen hyvien käytänteiden koodi. Se tarkoittaa sitä, että käytännössä ajattelemme enemmän eläinten hyvinvointia. Meillä on myös eläinten hyvinvointifoorumi, johon komissio ja jäsenvaltiot osallistuvat ja myös, myös liha ja, lihan tuottajat. Sen takia meidän täytyy muistaa, että asiat etenevät, asiat paranevat. Ei tässä ole kyse vain yhdestä ainoasta lajista tai eläimestä jos, joka on tämän direktiivin ö, sopeutta, toteuttamisen alaisena, mutta meidän täytyy ajatella toisiksi seuraavaa, ainakin numerisesti, määrällisesti, mutta meidän, minun on sanottava nyt kaikille, että jos me ajattelemme näiden kasvatettujen kanien suojelua, se on alle yksi prosenttia koko lihan tuotannosta koko sektortaloudellisesti ottaen. Se on tietysti toinen asia, emme voi ajatella vain hyvinvointia, meidän pitää ajatella myös taloudellisia termejä. Tämä on sektori, joka on ehkä noin alle tuskin edustaa yhtä, yhtä prosenttia, ei se tarkoita sitä, että se olisi vähemmän tärkeä, mutta halusin tämän kuitenkin mainita. Tämän, tämäkin sektori läpikäy kriisiä, tärkeää kriisiä. Jos me ajattelemme myös laatua ja hyvinvointia, mutta minä haluan minä olisin halunnut nähdä teidän mietinnössänne enemmän sitä, kuinka välttämätöntä on harjoittaa tutkimusta. Puhutaan, että on su- kuolleisuusluvut ovat suuret, mutta teinä ei myönnetä, että tämä kuolleisuus liittyy ehkä tähän eläinlajiin, mutta se on hyvin vähän kannattava ja tuottavuus ei ole kovin suuri. Meidän täytyy tutkia, meidän täytyy suosia tutkimutta. Meidän pitää ottaa geneettiset ja rodulliset aspektit mukaan. E, tässä on kyse ehkä vähemmän mielenkiintoisesta ja tärkeästä lajista. Meidän täytyy ajatella myös erityisantibioottien käyttöä. Kaikki nämä vaikeudet kaikki nämä vaikeudet ovat tuttuja kan, kanien kasvattajille. Ja heillä on omat tavoitteensa laatu ja eläinten hyvinvointi, joka on tämä erottava tekijä Euroopassa. Emme saa tässä rangaista näitä kanien kasvattajia, koska tilanne on parantumassa. He myös yrittävät noudattaa hyvien käytänteiden säännöstöä, mutta me tarvitsemme enemmän tutkin, tutkimustyötä, paljon paljon enemmän tutkimusta. On kyse sektorista, joka voisi olla innovatiivinen mikä tässä on tavoitteena, niin kuin muilla lihan ja karjan kasvattajasektoreilla? Meidän pitää antaa enemmän voimaa, enemmän painoarvoa tälle koko maataloustuotannolle. Eli siellä yleisesti ottaen tarvitaan enemmän tutkimusta. Tässä ei ole olemassa tässä kohdassa, tällä sektorilla ei ole mitään erityisantibiootti kantaa käytössä. Tähän, tässä mietinnössä pitäisi arvottaa enemmän kaninkasvattajien roolia meidän pitää ajatella myös heidän hyvinvointia, ei ainoastaan eläinten hyvinvointia. Hyvinvointi yleensä on tärkeää. Puhumme hyvin vähän tästä. Nämä ihmiset kärsivät. He kärsivät todella paljon, niin kuin muukin maaseutuväestö, maanviljelijäväestö. Eli tässä mielessä minä olisin halunnut, että tätä olisi painotettu enemmän. Meidän täytyy tehdä hyö, laatia hyödyllinen mietintö, jossa arvotetaan oikeassa, oikealla tavalla hyviä käytänteitä, jotta myös tutkimusta lisättäisiin, jotta tavoitteellisuus saisi sille sen ansaitsemansa paikan. Dużo zgłoszeń Äh, hyvät kollegat, meillä on paljon puheenvuoropyyntöjä. Minun täytyy nyt valitettavasti rajata teidän puheenvuoropyyntönne puolitoista minuuttia kullekin, koska monet näköjään haluavat käyttää puheenvuoron. Olen pahoillani edustaja Loiseau. Kiitos, puheenjohtaja. Äh, Ranskassa kannenkasvatus äh, sellainen on saattaa kasvatuspaikkaa. Ja aihe on siis äärimmäisen tärkeää tänään. Yhä enemmän me näemme tämän mullakin sektorilla, myöskin, myöskin me porsanlihassa, naudanlihassa kuluttajat ovat yhä kiinnostuneempia kasvatusaloista ja tavoista. Meidän, eli laadullinen kiinnostus on kasvavaa. Ja jotkut kasvatus Äh, ketjut tarjoavat äh, ravintoa, ja, joka vastaa tarpeita esimerkiksi äh, viljakasveja, jossa on antibiootteja tai OGMia. Ei tämä pantahtoinen lihan kuluttaja ole syynä, vaan viljelyn teollistaminen luo ongelmia. Ongelmat eivät johdu ainoastaan kannien kasvatusaloista, eli häkeistä. liian, teidän yrityksenä on tyhmiä Eh, ehdotus, että estäisitte viljelijät toisaalta kania eh, häkeissä on skandaali ja vaarantaa tuhansia työpaikkoja tällä tuotantoketjulla ja se on dramaattista. Kysymys on myöskin eh, ravitsemuksesta hoidosta ja hyvinvointi on hyvä, mutta viljelijöiden oloista puhuminen on myöskin hyvä. Meidän täytyy annonsoida koko tuotantoketju tämän pienen erityislajisen eläisen oloista. Täytyy olla myöskin tuottajan oloja ja kuluttajan työtä, ei pidä vaatia lisää säätelyä, joka rajoittaa avainon tukea. Hyviä käytänteitä pikemminkin tehdään, kuin tehdään sitä pakollisia. Ja kysymys on teollisuuden, teollisen tuotannon tukemisen tasoista. Mä, kiitos.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 Kanineita ei ole otettu huomioon EU:ssa ja tämän aihe, josta pitää keskustella ja meidän pitää löytää ratkaisu, joka heijastelee kaikkien etuja. Kansanpuolueen varjoesittelijänä katson, että kunnolliset olosuhteet ovat tärkeitä kanineille, mutta sen lisäksi meidän pitää muistaa kuluttajat, jotka haluavat laadukasta kaninin lihaa ja kaninin kasvattajat myöskin. Meidän täytyy miettiä, mikä tässä on tavoitteena. Itse esimerkiksi vastustan sitovaa EU-lainsäädäntöä tästä aiheesta. Jos EU säätää lakeja, niin sillä on oltava oikeusperusta perussopimuksissa, ja tässä asiassa ei ole mitään oikeusperustaa. en nyt näe, että EUlla olisi oikeuksia säätää lakeja eläinten hyvinvoinnista. Edustaja Ek viittasi kohtaan 13 sopimuksesta Euroopan unionin toiminnasta, mutta artiklassa 13 on todettu vain, että EUn ja jäsenvaltioiden on otettava huomioon eläinten hyvinvointi. Tämä on ihan yleinen kommentti, joka liittyy eläinten hyvinvointiin, eikä se ole mikään pohja lainsäädännölle. Jos EU haluaa olla alue, jossa noudatetaan oikeusvaltioperiaatetta, niin meidän ei pidä säätää lakeja tämän tyyppisistä asioista. Ja myöskin on ymmärrettävä, että kanineita kasvatetaan turkisten ja lihan takia. Minun mielestäni kaniinen kasvattajien ei pitäisi joutua noudattamaan suhteetonta säätelyä, joka johtaisi siihen, että he luopuvat kaninen kasvatuksesta. Ei varmaan kukaan meistä halua niin paljon byrokratiaa kananien kasvattajille, että he luopuvat siitä, ja meidän täytyy sitten tuoda kaninen lihaa kolmansista maista, joissa eläinten hyvinvoinnilla ei ole mitään merkitystä. Arvostan esittelijän tarkoitusperiä, mutta hän nyt on tehnyt virheellisiä väitöksiä tässä asiakirjassa. Jotta tällaista ehdotusta käsiteltäisiin, niin meidän pitää ensin käydä asiantuntijakeskustelua joka pohjautuu pitkäaikaiseen tutkimukseen. Meidän ei pidä edetä tunnepohjalta, vaan meidän pitää katsoa esimerkiksi taloudellisia ja sosiaalisia kysymyksiä. Ja esitän tarkistuksia tähän mietintöön. Kiitos. Ymmärrän hyvin, että te olette hyvin perehtyneet tähän aiheeseen, mutta meillä ei ole niin paljon aikaa. Edustaja Häusling. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich... Hyvät naiset ja herrat, minä tuen Ekin kantaa, joka on laatinut tämän luonnoksen. Eli Euroopassa nyt kiireellisesti pitää siirtyä toimien. No ei se tarkoita, että kaikkea pitää säännellä ymmärrä kyllä kansanpuolen kannan. Eli ei tämä nyt ole aihe, jota täällä kannattaa käsitellä. Ja Eek viittasi siihen, että kanojen osalta käytiin samanlaista keskustelua häkkikasvatuksen osalta ja olemme nyt oikealla tiellä juuri siksi, että olemme edistäneet eläinten suojelua Euroopassa. Eli jos nyt sanotaan, että tämän yhden tekevää mitä ei tarvitse säädellä ja että odottelemme, että tuonti kolmansista maista tulee Eurooppaan, niin sitten voidaan laittaa pillit pussiin. Eli tässäkin asiassa meidän täytyy nyt katsoa, että tuojat noudattavat eurooppalaisia sääntöjä, ja meidän täytyy sitten sanoa, että muita standardeja emme pysty täällä hyväksymään. Jos nyt katsoo, mitä tällä hetkellä ovat nämä olosuhteet, niin ei nyt tarvitse varmaan odottaa mitään tieteellisiä tutkimuksia. Eli kun katsotaan nyt hoitoa Euroopassa, niin se on kuitenkin aika korkeatasoista ja muun alempia standardeja emme voi hyväksyä. No, tutkimukset ovat myöskin sitten selkeästi osoittaneet, että antibiootteihin liittyy ongelmia. Sitten on näitä pitkiä kuljetusaikoja, joita ei ole säädelty. Eli laadimme näistä asioista tarkistuksia. Ja meidän täytyy tarkastella kaikkia näitä aloja. Emme voi jättää tätä alaa säätelemättä, vaan tätä täytyy säädellä ihan niin kuin muitakin aloja. Ja meidän täytyy toimia eurooppalaisten eläinsuojelustandardien mukaisesti. Jotkut maat ovat näissä asioissa edenneet. Itävallassa on kielletty jo häkkikasvatus. Belgiassa ja Saksassa on jo oikeus oikeudelliset puitteet näissä asioissa. Eli näitä asioita ei pidä säädellä ainoastaan kansallisella tasolla. Ja siksi kehottaisin nyt kaikkia muistamaan eläinsuojelukysymykset ja kuluttajan suoja. Ja toivottavasti sitten viime kädessä saamme aikaan tästä asiasta eurooppalaista sääntelyä. Kiitos edustaja Hausling. Edustaja Agnio, olkaa hyvä. Did say, herra Eck sanoo, että tällä hetkellä eh, eh, kanoja ei enää pidetä hakeessa, mutta onkohan varma? Komissio kysyi Itä-Euroopan hallitukselta, onko teillä vielä häkkejä? Ei, ei. Me olemme päässeet eroon niistä, kuka tietää. Eh, Mistä hän tuottajat ovat päässeet eroon häkeistä, äh, saaneet rahaa päästäkseen eroon ja sitten en tiedä, onko kukaan myynyt näitä avolattiakanaan tuotantolaitoksia. Mä otan uskon, äh, että tuotanto jatkuu entisellä. Joku sanoo, että tässä napataan valtaa, joku sanoo, että EU ei anna mitään valtuuksia luoda lainsäädäntöä tällä alueella. Ja tässä kovasti halutaan, kovasti me äh, laamat, alvakat, äh, strutsit, fasaanit. Eikö EU saattaisi lakia mistä no, kaikesta sitten, joka meidän maassamme on kanilainsäädäntöä. Me ei halua tätä sitä lainsäädäntöä EUlta. Olen säästänyt tätä vähän aikaa ja voitte kiittää minun puheenjohtaja. Kiitos, kiitos. Minä kiitän teitä aivan kaksinkertaisesti. Rouva Hasilkomp. Dank u wel, eh, voorzitter. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollega Ekeä tästä luonnoksesta. Meidän täytyy kiinnittää huomiota kaninhoitoon Euroopassa ja puheenjohtaja. Kaksi asiaa haluaisin ottaa esille. Tässä nyt on väärinkäsitys, joka usein kuullaan. Ja se on se, että tämä olisi pieni ala ja siellä ei tarvita mitään sääntelyä, että se säätelee itse itsensä. Muuten siitä tulee liian vaikeaa eikä pidä vaikeuttaa tilannetta lisäsäännöillä. Näin myöskin Timmermans on yleisesti ottaen sanonut, eli ei enemmän sääntöjä, vaan vähemmän. Eli sitten toinen väärinkäsitys liittyy siis tähän kokoon, johon täytyy kiinnittää huomiota, ja sitten on paljon suurempiakin aloja hoidossa, joita ei ole käsitelty. Eli puheenjohtaja, aloitan tästä toisesta. Kaninin hoito alalla ei nyt ole mitään söpöä tai kivaa. Siellähän avuttomilla eläimillä tienataan rahaa. Ja kun ajatellaan Lissabonin sopimusta ja eläinten hoitoa, niin meidän täytyy muistaa, että nämä ovat tuntevia olioita ja niitä pitää suojella. Ja kyse on kaikista eläimistä, riippumatta siitä, miltä ne näyttävät, ovatko ne söpöjä vai eivät tai kuinka suuri ala on kyseessä. Ja sitten toinen väärinkäsitys, että sääntöjä ei tarvita ja että tämä ala voi sitten ihan itse suojella eläimiä. No, puheenjohtaja, tämä on nyt esimerkki kaninin hoidosta ja tästä nähdään, että se ei toimi. Ei tätä voida jättää alan itsensä hoitaan, hoitoon. Kaninit ovat älykkäitä eläimiä ja tällä hetkellä kanineja pidetään vielä häkeissä ilman, että ne pystyvät toimimaan sosiaalisesti, ilman, että ne pystyvät esimerkiksi nakertamaan jotain. Ja siksi haluaisin todeta nyt komissiolle ja kollegoille, että meidän täytyy saada aikaan sääntelyä kaniinialalla Euroopassa. Kiitos paljon. Minä toivon, että seuraatte edustaja Agnion esimerkkiä puhe, puheenvuoron pituuksissa. Edustaja Andrio. Minun vuoroni on nyt kiittää äh, herra Eikkiä koko tästä keskustelusta ja ehkä päinvastoin, mitä tässä ihan aluksi sanottiin, jos puhutaan äh, kasvatettujen kaninien äh, jalostus taloudellisesti on tärkeää. Se on tärkeää, koska meidän täytyy pystyä keskustelemaan siitä tästäkin vinkkelistä, jos ajattelemme tätä mietintöä kokonaisuudessaan. Se on aivan liian keskittynyt tähän tuotantoaspektiin kasvatetuissa kanissa annetaan vähän summittaisia näkemyksiä lukuja. Jotkut ehdotukset olivat myös, jotkut ajatukset olivat vähän tällaisia summittaisia ja puhutaan myös totuuksista, jotka eivät ole totuuksia. Ja mikä tästä nyt, mitä tästä nyt ke tulee esille tästä mietinnöstä. Minä haluan muistuttaa teille, että ei voida vaan ajatella jotakin EFSAn. Ei, olla, ei voida tässä unohtaa EFSAn raporttia vuodelta 2015. Meidän pitää ajatella myös eläinten mukavuutta, hyvinvointia ja terveydellisiä aspekteja. Meidän pitää katsoa, mitkä ovat panokset tässä, niin kuin te sanoitte. Jos me ajattelemme tämän sektorin kokonaisarvoa koko maataloussektorissa, nämä häkit eivät ole mitenkään yksiselitteisiä yhdenmallisia. Jos me ajattelemme tätä analyysiä, joka on tehty, ei se, ole, ei se ole oikeastaan vastaa todellisuutta, mitä tapahtuu tuolla maaperällä, jos ajattelemme kasvotettuja kania. Minä en halunnut tässä palata kaikkeen siihen, mitä on sanottu, mutta se mikä on vielä vähän oudon, oudompaa, kun me keskustelemme tästä, meidän pitää saada nämä kannin kasvattajat tähän mukaan koska se on osoittautunut välttämäksi. Totta kai on kyse eläinten hyvinvoinnista, mutta me tässä logiikassa, jos me ajattelemme talouslogiikkaa, meidän pitää ajatella myös näiden kasvattajien hyvinvointia. Eli meidän pitää tukeutua tieteelliseen kokemukseen. Se on keskeisen tärkeää mielestäni. Pan poseł Dante. Edustaja Dantan. Kiitos puheenjohtaja. Kuten muut ovat sanoneet, ja nyt Erik Andrea, Kanelihan tuotanto on tärkeää joissakin maissa, erityisesti Etelä-Euroopassa. Ja siihen liittyy tällainen gastronominen perinne jollakin alueella. Olen kiinnittänyt paljon huomiota mietintään. En ole varma, että tätä mietintöä on laadittu paljonkaan mielipiteitä, mielipiteiden kuuntelemisen jälkeen. Ja näyttää, että yksi leiri on sanellut tämän Tokkanen tuotanto on hankalaa, koska se on erityisen arka bakteeritartunnalla. Sillä on sosiaalinen elämä, mutta se on myöskin aika riidanhalunen, kova tappelemaan. Ei tarvitse kasvattaa kuin pari kania, että, että muka iso tappelu voi saada paljon haittaa aikaa. Viljelijöillä on tapansa, ehkä niitä voi korjata, mutta ne perustuvat kokemukseen. Tämä pääsi tasapainottaa eri mielipiteiden huomioon ottamiseksi. Ja viimeaikaiset tieteelliset tiedot. On paljonkin tutkimuksia käytettävissä, joten hyödyntää niitä, jotta saataisiin realistisempi mietintä. Pan Monsieur le Président. Edustaja Dynano. Tuo sans doute d'être. Tätä mietintöä pitää varmasti korjata ja tasapainottaa, niin kuin kollega Dantaan sanoi, mutta päinvastoin kun jotkut täällä ajattelevat kyllä Euroopan parlamentille, on ihan kunniallista ja meidän valiokunnalle kunniallista, että me kiinnostumme kasvatettujen kaninien suojelusta. Sehän on kuitenkin aika iso aihe, kyllä se on tärkeä iso aihe, siinä on kyse julkisesta julkisesta terveydestä. Siinä on kyse myös tuotetun lihan laadusta. Kaikki antibioottiset ongelmat siellä, jotka väijyvät taka-alalla. Myös tämmöiset suuret mittakaavan antibiootit, jotka usein voivat olla hyvinkin haitallisia vaikutuksiltaan. Jos ajattelemme eläinten hyvinvointia, en tiedä onko tässä puhuttu myös kanojen kasvattamisesta. Minä olen saanut vierailla kanan kasvattamassa ja minun oli kyllä aika vaikea syödä seuraava, sitä seuranneella aterialla kanan lihaa, kun muisti minkälaisissa olosuhteissa nuo eläimet olivat. Ja pidin mielessäni eläinten hyvinvointiin liittyvät kysymykset. Kolmas asia, joka on tullut useasti esille tässä on kyse talouden sektorista. Ihmiset elävät, he, se on heidän elinkeino tämä kanien kasvattamia tuotanto. Heidän pitäisi pystyä elämään, ansaitsemaan säädöllisesti tällä ja, ja he, meidän pitää pystyä myös saada, saada luottamus kuluttajille, että on kyse on terveellisestä hyvästä lihasta. Si, eh, grazie. Caputo. Presidente. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää ensinnäkin Hekiä tästä mietinnöstä. Minäkin katson, että tästä mietinnöstä pitää keskustella ja meidän täytyy toimia näissä asioissa. En nyt toista kaikkea, mitä kollegat ovat jo sanoneet. Meidän täytyy kiinnittää huomiota eläinten hyvinvointiin ja samaan aikaan täytyy pitää huolta niistä, jotka toimivat taloudellisesti tällä alalla. Mutta kun otetaan huomioon nämä vaatimukset, niin juuri siksi meidän täytyy säädellä tätä alaa. Kuluttajat kiinnittävät yhä enemmän huomiota eläinten hyvinvointiin ja olosuhteisiin, joissa eläimiä pidetään. Ja yksi asia, josta nyt ei ole puhuttu mietinnössä ja joka mielestäni on tärkeää, niin se liittyy merkintöihin. Mielestäni meidän täytyy pohdiskella myöskin näitä alkuperämerkintöjä lihan osalta, eikä pelkästään teurastuspaikkaa. Eli meidän täytyy välttää se, että markkinoille tulisi valtavasti lihaa EUn ulkopuolelta. Ja sitten mitä tulee eläinten kasvatukseen, niin olen Andryn kanssa samaa mieltä, mutta meidän täytyy toimia niin, että helpotamme uudenlaista kasvatusta jota kautta pitää välttää antibioottien käyttöä, josta on haittaa ihmisen terveydelle. Kiitos. Pani poseł Miller. Kollega Miller, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun varjoesittelijämme Roden nimissä. On tietysti tärkeää, että meillä on vähimmäistandardit ja yhtäläiset kilpailumahdollisuudet kaikille tuottajille – Meillähän on paljon kilpailua tällä hetkellä Kiinan kanssa ja uskomme, että huonot käytänteet pitää poistaa kanien hoidosta. Se on ihan selvää. Useat jäsenvaltiot ovat näin jo tehneet ja alle tukee sitä, että edistetään Euroopassa eläinten suojelua. Komissio on lyhentänyt tätä lainsäädäntöehdotusta ja siksi porsaan reikien tukkiminen on entistä tärkeämpää. Meidän täytyy nyt tietysti katsoa, miten nämä uudistukset toteutetaan, ja ALDE haluaisi nyt tehdä tiivistä yhteistyötä esittelijän kanssa, jotta voidaan varmistaa se, että lähetämme komissiolle ja koko alalle oikean viestin. Me uskomme, että eläinsuojelun vähimmäistandardit ja myöskin alan elinkelpoisuus voidaan varmistaa. Ja jäsenvaltiothan voivat jo edetä näissä asioissa. Kiitoksia. Ja nyt säästin teiltä jopa vähän aikaa. Suur kiitos tästä, kollega Neuhel. Äh, ich möchte ausdrücklich den Bericht Herrn Eck unterstützen. Haluaisin tukea Ekin mietintöä, en ainoastaan omissa nimissäni, vaan varjoisittelemme kahden pahin nimissä. Ekin mietintö osoittaa ihan oikeisiin asioihin, eli tällaisiin ongelmakohtiin. Meidän täytyy puuttua näihin ongelmiin nyt kiireellisesti. Kyse on vähimmäisvaatimuksista, jotka täytyy sitovasti säädellä. Eli vähimmäisvaatimukset ja sitova, sitovat säännöt. Näitä tarvitaan ja näitä odottavat äänestäjämme ja kuluttajat odottavat samoin tätä. Ja nyt on vaikea kuunnella sitä, että Jotkut puhuvat täällä turkiksista ja lihasta, toiset puhuvat gastronomisista perinteistä. No minä puhun tästä nyt, tässä nyt elävistä olennoista. No itse syön lihaa ihan mielellänikin, mutta silloin kun elämät, eläimet vielä elävät, ennen kuin ne teurastetaan, niin ne ovat eläviä olentoja. Ja nämä vähimmäisstandardit ja häkkikasvatuksen kielto on samantyyppinen asia kuin kanojen osalta – No sitten puhutaan siitä, että olisi kauhea katastrofi, jos häkkikasvatus kielletään, mutta se ei pidä paikkaansa. Siirtymäajan jälkeen ala on vahva ja myöskin maissa. Monissa jäsenvaltioissa ja Kadenbach, jonka nimissä nyt puhun, tulee itse Itävallasta. Ja itse Itävallassahan nämä vähimmäis vaatimukset on monilta osin jo ylitetty. Esimerkiksi nämä kannettavat häkit on kielletty jo Itävallassa. Ja sitten siellä on tiloja kanineille, joissa ne voivat vaihtaa asentoaan, raikasta vettä. Ja tietysti eläimet täytyy kunnolla tainottaa ennen kuin ne teurastetaan. Ja kaikki nämä asiat pitää laajentaa EUn tasolle. On tärkeää, että EUssa on samantyyppiset standardit kaikkialla, ja mehän olemme arvoyhteisö. Ja arvot liittyvät eläinten suojaan muiden alojen lisäksi. No kaniiniala ja lihaala ei nyt ymmärrä, että vähimmäistandardit voivat olla niille mahdollisuus. Se on mahdollisuus kilpailla Kiinan kanssa – ja meidän täytyy merkitä kunnolla nämä tuotteet ja silloin voimme taistella Kiinan halpatuontia vastaan. Ja sitten varjosittelija tekee vielä tarkistuksia. Me haluamme puhua tästä stressiin, ilmanlaatuun, antibiootteihin, tuotantolosuhteiden tarkkailuun ja tainutusmetodeihin Ja sitten vielä yksi asia. Se nyt ei lue tässä paperilla, mutta minä katson, että tämä teollisuuden ala, joka tuntee, että sitä vastaan on hyökätty ja joka nyt sitten loppaa ja pyytää, että mitään ei muutettaisi, niin meidän täytyy nyt todeta, että me haluamme, emme me halua ajaa tätä teollisuutta pois Euroopasta. Me haluamme, että Euroopassa on edelleen kaninien hoitoa, mutta haluamme, että se toteutetaan arvokkaasti koska eläimilläkin on oma arvokkuutensa ja tällä tavalla voimme edetä näissä asioissa hyvällä omalla tunnolla. Kiitos. Edustaja Flanagan. Congratulations. Ensiksi haluaisin onnitella Stefan Ekkiä hänen mietinnöstään. Joskus kun tuntuu sillä, että tuntuu, että sitten on kastunut sateeseen esimerkiksi missään tutkimus. Tuskinpa tarvitaan tutkimusta, että ei skani enää tämän pitäisi alueella. jos tutkimusta tarvitaan, että jos otan tutkimusta, niin seiskaa tällaisella aneloisella viikon ajan ja katsokaapa, mitä tuloksia tulee. Olette aika ärtynyt sitten seuraavalla, kun tulette tänne. Olen skeptinen tästä EU-projektista. Olen skeptinen siitä, että joku illantilainen kertoo ranskalaisille, mitä pitää tehdä. Mutta jos asuisin Ranskassa tai Espanjassa, en voisi olla minkään tässä sanotaanko sääri mieltä. mieltä. Tällaistakin erinomainen näkökanta, että kun hän, kun hän meni käymässä äh, häkkikanoja katsomassa kanalle ja sen jälkeen maittanut, jos teollisuus on huolestunut, se huolestuttaa. Ja jos Kiinan vastaan halutaan taistella, täytyy erilaistua. Silloin korotetaan ää, laatua, niin lihansaat, kuten herra Denno, ovat tyytyväisempiä. Christian Nicholson. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin myös kiittää herra Jäkkää mietinnästä. Olen sanonut, se ei ole ehkä tarpeeksi laaja. Ehkä se on vähän yksipuolinen Sitä voidaan parantaa, mutta pakko sanoa. Mutta tämä on aihe, joka on paras että kansallisen viranomaiselle. En, tiedä, pitääkö sitä Euroopan tasolla käsitellä. Me voi kaikkia saada aikaa. Pari mistä ovat siitä ne kaikki Ja tässä tilanteessa on kaikilla kunnituksella. Niitä käytetään munatuotantoon, ei kanalihan tuotantoon. Päästään faktoissa. tässä kuningaskunnassa oli äskettäin päätös. Isot supermarketit päättivät, vaikka Euroopassa on tällainenkin päätös. Ja kaikki hyväksyvät nämä uudet paremmat hakijat. Supermarket ovat päättäneet 2025 lähtien, että ne eivät myydä monia ollenkaan ää, äh, monia, jotka tulevat hakkikannalta. Eli tuohon päätöksen tarvitse Eurooppaa tai muuta. Sen nuoria minä aloitti internetkampanjan ja johti, se johti tähän. Vaan näitä säätelemme liikaa. Jätetään tämä. Tämä on kiinnostavaa, mutta tälle massiivista kaikissa jäsenvaltiossa. Ja eikä meidän ole tälle areenalle pakko mennä. Kiitos paljon. Nyt komissiolle puheenvuoro terveyspääosastolta. Simona, olkaa hyvä. Niin, merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Minä yritän puhua mahdollisimman lyhyesti, koska paljon on sanottu ja kuultu. Ja monet ovat ihan oikein. En aio toistaa jo sanottua. Haluaisin vain sanoa, että komissio tulee seuraamaan suurella mielenkiinnolla tämän lopullisen mietinnön sisällön kehittymistä varmasti tullaan vielä keskustelemaan tästä sisällöstä. Me tiedämme kyllä, että yksi tärkeimmistä johtotähdistä komissiolla on, niin kuin on myös, joka löytyy myös perussopimuksesta, että se on toissijaisuusperiaate ja suhteellisuusperiaate. Ja näitä periaatteita pitää myös seurata ja valvoa tarkasti, että niitä myös noudatetaan. On myös toinen asia, jonka halusin sanoa jos puhumme eläinten terveydestä niin, ja hyvinvoinnista, niin komissio on tähän asti suosinut horisontaalista lähestymistapaa, joka perustuu enemmän vuoropuheluun ja siihen, että vaihdetaan ja jaetaan tietoa pikemminkin kuin pelkkään lainsäädäntöön. Eli me puonnamme sitä lähestymistapaa, jota kun puolletaan jonkunlaisen foorumin kehittämistä, luomista ja kehittämistä. Ja sitä meidän komissaarikin puoltaa. Ja haluaisin sanoa, että kun on tehty poliittinen sopimus siitä, joka laadittiin tänä kesänä virallisesta valvontatoiminnasta, anteeksi, asetusvalvonnasta. Siinä on yksi artikla, joka koskettaa eläinten hyvinvointia. Halutaan laatia jonkinlainen eläinten terveyteen hyvinvointiin keskittyvän keskuksen, eh, keskittyvä keskus. Tämä tulee toteutumaan vuoden päästä sen jälkeen, kun tämä asetus on virallisesti hyväksytty. Tämä on toimenpide, tällainen foorumikeskus on, on erittäin hyvä asia, jossa keskitytään eläinten hyvinvointiin. Nämä ovat toimenpiteitä, jotka tulevat tämän varmasti myötä vaikuttamaan siihen, miten jotkut eläinlajit eivät ole ehkä te ekonomisesti, taloudellisesti tärkeitä määrällisesti, mutta voivat kuitenkin synnyttää, mutta joiden tilanne voi kuitenkin huomattavasti parantua. Bardzo dziękuję, choć pana półtorej Kiitos paljon. Se on puolitoista minuuttia. Se oli aivan loistavaa, mutta ei sitä ollut teille sovellettavissa tätä kahta minuuttia. Alititte siis aikarajan. Edustaja Eke. Ja, danke. Joo. Kiitoksia, puheenjohtaja. No, pari asiaa tässä tuli esille ja haluaisin niitä hiukan kommentoida. ensinnäkin Aguilera. Kanin hoitoa. Kaninhoidon alalla on tutkimusta tehty jo parikymmentä vuotta. Itse olen toiminut tällä alalla jo parikymmentä vuotta ja vuonna 1997 jo puhuin Saksan hallitukselle tästä asiasta ja näitä asioita tutkitaan parhaillaan. Ja viisi vuotta myöhemmin kysyin tästä asiasta uudelleen, sanoin, että sen taas kuulla, että tätä asiaa tutkitaan. Ja sitten viisi vuotta myöhemmin taas tutkittiin vain ja niin edelleen. Ja kuten Hoisikin muut kollegat sanoivat, niin hienoja tutkimuslaitoksia meillä on. Tällä eläimellä on suuri liikkuma-ala luonnossa ja sille annetaan sitten A4 kokoinen tila jossa se ei voi olla yhteydessä muihin eläimiin. Eli tämä ei tarvitse mitään tutkimusta, eläin ei voi hyvin tällaisissa olosuhteissa. Ja enkä nyt halua mitenkään kriminalisoida tätä alaa, vaan alan pitäisi nyt nähdä tämä oma-aloitemietintö mahdollisuutena globalisoituvilla markkinoilla. En halua, että kiinalaiset valtaavat nämä markkinat. Meidän täytyy tehdä Euroopasta vahva, meidän täytyy kuunnella kuluttajien toiveita ja meidän täytyy tuottaa laadukkaita tuotteita ja ottaa huomioon eläinsuojelusäädökset. Silloin tämä ala voi selvitä. Sitten Luazolle sanoisin, että tämä ala on itse itsensä johtanut tähän kriisiin, koska vuosikymmenin siellä ei ole tehty mitään. Siellä on tämä ongelma on nyt luomualoja, jotka ovat ymmärtäneet, miten voidaan tuottaa laadukkaita tuotteita, mutta muuten tämä ala on kyllä ollut ihan nukuksissa. No, Polchak ei ollut paikalla täällä, kuin pidin alustuspuheen, ja hän olisi silloin ehkä ymmärtänyt, että mietin myöskin tämän alan etuja. Mutta hän sanoi, että mitään sääntelyä ei tarvita. No miksi ei ole siis tarvetta tällä alalla? On puhuttu vasikan lihasta, sikojen osalta on sääntelyä ja sitten samojen kanojen osalta on luotu sääntöjä ja että se ei olisi mitenkään merkityksellistä kaninien osalta. Ja hän sitten otti esiin kollegansa, joka vuosikausia on taistellut sen puolesta, että saamme aikaan eläinsuojelusääntöjä. Sitten tan sanoi, että nämä ovat eläimiä, jotka purevat toisiaan. No, jos esimerkiksi rottia laitetaan pieneen tilaan, niin jossain vaiheessa alkaa kaaos ja ne alkavat syödä toisiaan. Ja tämä koskee myöskin kanineja, koska silloin kun nämä eläimet tulevat aggressiiviseksi, se johtuu siitä, että niillä ei ole mitään pakomahdollisuutta – ja kun on näitä häkkejä, joissa on mahdollisuus paeta, niin silloin myöskin näitä puremisia esiintyy vähemmän. Eli ovat kaikki nyt realistisia näissä asioissa? Se on nyt aika iso kysymysmerkki. Eli miettikää nyt näitä asioita. Eli juuri tämä ahdas tila johtaa näihin aggressiivisiin purkauksiin. No sitten komissiolle vielä sananen. Pari kuukautta sitten Andrew Kaitiksen kanssa keskustelin juuri tästä aiheesta, ja hän itse sanoi, että on tärkeää, että Euroopan unionissa me suljemme näitä porsanreikiä. Ei voi olla niin, että meillä on sääntelyä eläimille paitsi kanineille. Me emme voi jättää tällaista porsanreikää lainsäädäntöä. Eli Andrew Kaiti sanoi, että tällä asialla täytyy tehdä jotain. Ja se onnistuu kunnollisella sääntelyllä, joka koskee kaikkia jäsenvaltioita. Tämä koskee myöskin markkinoiden harmonisointia. Itävallassa on erilaisia sääntöjä myöskin muissa jäsenvaltioissa. Ja jos sääntely ei ole, niin se johtaisi sitten kilpailuvääristymisiin. Ja sitten mitä Noichel sanoi, kiitoksia näistä sanoista Kadenbahin nimissä – Siihen ei oikeastaan ei ole mitään lisättävää. Kiitoksia myöskin Müllerille. hän sanoi, että Euroopassa tarvitaan eläinsuojelua. Me emme ole pelkästään mikään talousyhteisö, vaan me olemme myöskin arvoyhteisö. Ja meidän täytyy muistaa tämä ja meidän täytyy toimia esikuvana. Me olemme velkaa sen kansalaisille. Euroopassa on nyt poliittista väsymystä, koska poliittinen elitti ei kuuntele kansalaisten toiveita. Jos tästä asiasta ei päästä eteenpäin, jos kuunnellaan vain teollisuutta, niin silloin kyllä Eurooppa on entistä pahemmassa tilanteessa. Sitä täytyy muistaa mullakin, kun puhutaan näistä kaniinipoloista. No niin, toivottavasti nyt sitten voimme jatkaa tätä hedelmällistä keskustelua tästä aiheesta. Odottelen jo innolla yhteistyötä varjoesittelyiden kanssa ja jos me kaikki haluamme saada jotain hyvää aikaa eläinten ja kuluttajien ja tämän alan hyväksi, niin uskon, että viime kädessä saamme aikaan hyvän mietinnön. Ja toivottavasti komissio sitten reagoi siihen sen mukaisesti ja katsoo, millä tavalla tällä saralla pitää toimia. Kiitos. Kiitos paljon. Uskon, että nämä ilmoitukset tulevat konkretisoitumaan tälle sektorille. Myös eläinten hyvinvointia ajatellen tarkistukset voidaan jättää. Päiväaika, päivämäärä on 15. syyskuuta. Hyväksyminen tälle mietinnölle. Toteutuu lokakuussa. No niin, sitten siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan. Se on tutkimus, jossa puhutaan unionin ulkoista toiminnasta ja yhteisen maatalouspolitiikan välisestä vuorovaikutuksesta. Kuten te tiedätte, YMP on kehittynyt poliittisesti ja YMP on erilainen kuin mitä se oli 60-luvulla Ulkoiset tekijät ovat myös vaikuttaneet tähän. Niistähän puhuttiin äskettäin. Nämä ulkoiset tekijät liittyvät maailmanlaajuistumiseen, globalisaatioon, maailman markkinoiden avautumiseen, ja niillä on ollut suora vaikutus meidän maatalouteemme, meidän maanviljelyymme, meidän yhteiseen maatalouspolitiikkaamme. Ja se on myös vaikuttanut uusiin haasteisiin, joihin me törmänneet. YMP pitää antaa vastaus tähän kaikkeen. Sen pitää löytää omat ratkaisunsa. Tästä käydään keskustelua, mitkä ovat olleet kahdenvälisten sopimusten vaikutukset. Ja Mercosur, TTIP ovat tämänkaltaisia vaikuttavia, suuria vaikuttavia tekijöitä. Meidän täytyy painottaa maatalouskysymyksiä. On myös vallalla pelko. Puhuin siitä jo äsken. Tällä hetkellä pelätään että maatalous uhrataan muille sektoreille, muiden sektoreiden alttarille. Me olemme pyytäneet Alan Swinbangilta, alan asiantuntijalta, yhdistyneestä kuningaskunnasta esittelemään meille tämän tutkimuksen tulokset. Me olemme erittäin iloisia siitä, että hän on tullut kertomaan meille näiden tutkimusten tuloksista. Olkaa hyvä. Good morning, ladies and gentlemen. Uh, thank you. Hyvää huomenta ja kiitos johdantopuheenvuorosta ja sanoista. Kiitos kaikille kutsustamme esitellä tätä mietintöä, tai raporttia ja esitellä sitä. Otsake on aika täsmällinen. unionin ulkoisen toiminnan ja yhteisen maatalouspolitiikan välinen vuorovaikutus, joten minun täytyy aluksi selittää, miten olen lähestynyt tätä raporttia sitten käyn sisältöä läpi. Kertomus on aika pitkä, pyydän sitä anteeksi. Suurin osa äh, sisällöistä on kolmessa kohdassa, jota, jos nappaan erilaisia teitä kiinnostavia näkökulmia esille. Ehkä ihan kaikkea. Ja sitten loppuajatuksia siitä, mitä, miten ulkoiset toimet voisivat vaikuttaa yhteisen maatalouspolitiikkaan vuoden 2020 jälkeen. Mitä tämä tutkimus käsittelee? Minä selvittelin sitä, miten EUn ulkoiset toimet ovat vaikuttaneet yhteiseen maatalouspolitiikkaan. Tämä poikkeaa aikaisemmista tutkimuksista, jossa on kysytty, miten yhteinen maatalouspolitiikka sopii yhteen ulkoisten toimien kanssa. Esimerkiksi kehitysaloitteiden kanssa – aikaisemmin on ollut aika paljon kriittisiä raportteja, erityisesti vanhasta yhteistä maatalouspolitiikasta, ei niinkään paljon uudesta maatalouspolitiikasta ja vaikutuksesta kehitysmaihin. Se ei ole tämän tutkimuksen tarkoitus, vaan nyt pyrimme selvittämään, mitä ulkoisia vaikutuksia on ollut yhteisen maatalouspolitiikkaan. Toinen yleinen kommentti on, että vuonna 2016 YMP on aika erilaista kuin vuosia sitten ollut politiikka. Ja kun käy maatalouspolitiikan historiaa läpi, löytää kytköksiä ja ulkoisten vaikutusten ja muutosten kesken. Ovatko ne sitten syy-seuraussuhteita vai sattumaa, sitä on vaikeampi selvittää. Koska lähes mahdotonta selvittää, mitä olisi tapahtunut, jos näitä ulkoisia impulseja olisi ollut. Jos käy läpi 30-40 vuotta politiikkaa, vaikka se politiikka olisi ollut tällaista kuitenkin huolimatta uh, ulkoisista vaikutuksista. Sekin on vaikea kysymys. Ja lopuksi. Sitten lähinnä yhteensä maatalouspolitiikan pilareita yksi ja kaksi. Viljelijöiden tukemista maaseudulla ja kauppapolitiikkaa, joka kulkee käsikädessä sen kanssa, en pyri käsittelemään esimerkiksi eläinten hyvinvointia, josta juuri keskusteltiin, tai kasvin suojelua. Meillä tässä on hyvin kapea viip- viipale ymppiä. Kuten sanoin, tutkimus on aika pitkä. Tässä on luettelo lukuja otsakkeista, että saatte vähän esimakua, ja saatte taivavaisia lukea sen myöhemmin. Luku kaksi tunnistaa näitä päätekijöitä, missä Sharon ja Fisher uudistukset ja tämä monitoiminnallisuus ja maaseudun kehittämisen mukaan politiikkaan, niin olko kolme on tutkimuksen ydintä. Olet siihen tulokseen, että ulkoinen paine ensinnäkin GATTin kautta ja sitten VTOn kautta Nämä ovat johtaneet muutoksiin yhteisessä maatalouspolitiikassa ajan myötä. Sillä on sitten seurauksia vaiheisiin, koska GATT-säännökset koskevat kaikkea tai monia muita lukuja, jotka on ottanut tutkimukseen. Pamin vähän avain tuloksia. Sen, että kävisin tutkimusta askel askelta läpi. Yritän itsekin kun tuli sen tuloksen, että yhteiseen maapolitiikkaan on ulkoinen paine vaikuttanut enemmän kuin voisi aluksi ajatellakaan. Olen seurannut ulkoisen maatalouspolitiikkaa pitkään. Olen työskentelyt komissiossa 40 vuotta sitten. Ei tämä nyt täysin uutta ole, mutta kun pohdin tätä uudelleen, vaikuttaa sillä, että painetaan ollut aika paljon ja tämä hallitseva teema on ollut Gatin ja Uruguayn kierroksen vaikutus. Ja nyt äh, hyväksyn tämä Shari-uudistukset 92. Niihin Uruguayn kierrokset vaikuttivat vaikutti paljonkin. Laitan Fischlerin uudistukset samaan luokitukseen samoin kuin tuen ja tuotannon linkin poistamisen. jotkut haluavat enemmän tuotannon ja tuen kytkemistä tulevaisuudessa. Ja sitten rinnan ratkaisumenettelyt, ne vaikuttavat siihen, mitä me teemme. Ja sokeriuudistus 2005-2006 on esimerkki siitä, jossa ulkoisella paineella oli selkeä vaikutus yhteisen maatalouspolitiikkaan, niin on paljon muitakin sääntöjä gatteissa, jotka ovat vaikuttaneet muun ka- maailman kaupankäyntiasemaan Esimerkiksi vapa- tämä on vaikuttanut vapakappa-alueiden muodostamiseen. Ja jos politiikan kehittämistä tarkastelee, kuten sanoin, osataan tällä, että 87-92 Uruguayn kierros oli se avainpäivämäärä. Mutta GATT vaikutti maatalouspolitiikkaan ennen sitäkin Dilon kierroksella 60-luvun alussa. EU se oli sen aikaisessa muodossa oli lukkoon tariffeja ja oli ongelmia, kuten äh, viljakasvien äh, korvikkeita. Tämä vaikeutti halpojen proteiini, korvojen proteiinituotteiden tuomista. Ja, ja yritykset korjaa tilannetta ja tasapainottaa tilannetta. Ja gatt vaikeuttivat ää, mitään tapoja korjata tilannetta. Sitten vienti tuki ja Aasian, naudanlevete Aasian on toinen esimerkki. Dahan kierros on pakkasessa, jotkut ajattelevat, että se on kuollut sinne. Vaikka ja kauppajärjestelmä ei ole enää maatalouspolitiikan uudistuksessa vetävä voima. Eikä sillä ollut paljon että 2013 yhteisen maatalouspolitiikan uudelleen kalibrointiin. Meidän pyydettiin tarkastamaan laajentumista ja mm, ne ovat johtaneet muutoksiin, vaikka puhutaan akiista. E-, eli vaikka uusien jäsenmaiden pitää hyväksyä lainsäädäntö, kun yhdistynyt kuningaskunta oli 73, sitä oli seurannassa vaikutuksia. No, käsitte, että vähemmän suositut alueet syntyi jäsenyysneuvotteluista. Puumin laitettiin tässä maatalouspolitiikkaan Kreikan liittymisen kautta maaseudun kehittäminen. Puheenjohtaja vetäisi Kokin konferenssiin. Tämä seurasi paljon 96 lainamisesta ja Franz Fischlerin kannoista, kun hän oli masennukäyttämässä komissaari. Hän oli tämmöinen Keski-Itä-Eurooppaan ja otti siihen, että komissio mietti, miten se voisi jatkaa tulotukea viljelijöille vähemmän byrokraattisesti kuin maks- maksujärjestelmän aikana – Tätä voidaan nähdä tällaisena sinikopiana 2003 uudistuksille. Että niillä on ollut vaikutusta yhteensä maatalouspolitiikkaan. Ja arvasin, että Brexit johtaa sen myöhemmin ja kommentoin tätä vähän myöhemmin. Yksi EUn pääsitoimuksesta alku, alun perinkin oli antaa suositoimusasema meren takaisella alueella ja sitten kun he itsenäistyvät aikaisemmin siirtomaille. Ja yhdistyneen kuningaskunnan liittyminen vahvasti sitä ja se on erityisesti muokannut esimerkiksi sokerin, bananin ja riisin maatalouspolitiikkaa. Ja on ryhtynyt myös aloitteisiin maailmankauppajärjestöissä, jossa pyritään parantamaan vähiten kehittyneiden maiden asemaa. Tällä kaikki ovat aloitteilla – tämä näkyy sitten sokerijärjestelmässä ja riisijärjestelmässä ja noin poispäin. Kokonaisuudessaan no, maatalouden ruoan äh, myönnytykset Etelä-Euroopalle ovat olleet sitä vähäisempiä. Esimerkiksi tomatin tuotteet, viinituotteet äh, eteläisemmällä puolella – välimäärältä luovat välittömämpiä konflikteja Etelä-Euroopan tuottajien kesken. Tämä on alue, jolla kissat jatkuvat ja vaikuttaa politiikkaan edelleen. Tutkimuksessa, joka kerrotin pari viikkoa, jotakin viikkoa sitten ennen äskettäisiä Turkin tapahtumia sanoin, että, sanoin, että Turkin liittyminen no, vaikuttaa epätodennäköiseltä tulevaisuudessa, mutta eh, jos se yhtäkkiä laikkaisi nokkimisessa ylöspäin, eh, tai niin Turkille myönnetyt maatalouden eh, myönnytykset vaikuttavat aiheuttaisivat erityisiä ongelmia maataloussektorille, mutta tällä hetkellä tämä ei ole todennäköistä. Ja naapurista politiikat eivät monotonastaan äh, etelään, vaan myös itään. Ja siellä yhtenä maatalouspolitiikka tai tuottajat ainakin ovat olleet huomakkaasti osa siinä kiistain, joka EUlla on ollut Venäjän kanssa. Koskien Ukrainan tukea, voimme uskata tämä jännite jatkuu tulevaisuudessakin, jos me olemme voimakkaasti riippuvaisia vien, pyrimme viemään vaikeilla markkinoilla, no markkinat saattaa sulke, saattavat sulkeutua. Mä tällainen tällöin tämän, ää, kun rahakerroissa on pakastamassa tai kuollut, jos niin haluaa sanoa. EU ja monet muutkin maat kautta maailman. Pyrkivät näyttämään uusia vapaakauppaa-alueita ja on kielillä nämä näitä syviä ja kattavia vapaakauppaa-alueita. Niistä, on, niistä on sovittu Korean kanssa, kuten tiedätte. Kanan kanssa neuvotellaan siitä, mutta sitä ei ole ratifioitu, ratifioidaanko sitä koskaan. Tiedätte paremmin sen kuin minä. Ja sitten Mercosur ja transatlanttinen kauppainvestointisopimus Yhdysvaltain kanssa näkin ovat kiikun Maatalouden näkökulmasta, joka on tällainen, tällainen uusi kehitys, luo mahdollisuuksia ja uhkia mahdollisuudet syntyvät siitä, että laatutuotteet, usein jalostetut ruoajalostuksen seurauksena voit päästä markkinoille, kun ne ovat erittäin suoltuja markkinoita, kuten Japani tai Etelä-Korea. Ne on selkeä etu päästä sinne. Mutta sellaiset markkinat kuin Itäval- äh, Australia voisivat olla kannattavia ja sinne pääsisi paremmin. Asian kääntöpuoli on tietysti se, että kun neuvotellaan kilpailukykyistä tuottajien Brasilian ja Australian kanssa, niin on päällimmäisenä on uhka, että sieltä tulee halpoja tuotetuotteita ja tietysti tuottajat olisivat tästä, mutta tietysti taloustieteellinen tutkijana vaan todeta, että kuluttajat hyötyvät tästä. Jos ajatellaan yksittäistä että sanotaan, että nadanlihan kiintiö on X tuhatta tonnia, voimme ajatella, että ne eivät paljon markkinoita häiritse. Se voi olla totta, mutta tällaisen kumulatiivinen vaikutus voi olla paljon dramaattisempi. Ja äärimmäisillä ja jos kaikkien maiden kanssa on vapaakauppasemmoisia kiintiöittävät antelijoita, se on ihan sama kuin jos maailman kapajärjestö tariffeja, mutta ymmärtääkseni komissio on syyskuussa julkaisemassa tästä oman tutkimuksensa. Ja nyt kauppakysymyksestä siirryn eteenpäin viimeisin yhteisen maatalouspolitiikan uudistus tapahtui 2013. Ja siinä tämä vihertäminen ja, ja sen perusteena oli muun muassa tarve vähentää maatalouden kasvanekaasujen päästöjä. Mutta olen skeptikko. En ole vakuuttunut, että toimenpiteet johtavat siihen kustannustehokkaasti. varten komission raportteja seuraavan parin vuoden aikana. Saisimme tietoa, onko tämä tehokasta politiikkaa, mutta vaikuttaa sillä, että jos Euroopan unioni tai maailma haluaa kohdata Pariisin konfliktin tavoitteet, niin maataloudesta on pakko ottaa jonkun mekanismin kautta mukaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Ja se varmasti kysymys vuonna 2020 jälkeiselle yhteiselle maatalouspolitiikalle. Ja viimeinen kysymys. Minkälaiset kysymykset tulevat teidän esityslistalle ulkoisten pannettavaksi? Jos että maailman kapeudesta ei paljonkaan huolta teille aiheuta. Kun lainsäädäntöehdotuksia teette 2020 ympiä varten, uudistukset on tehty, vaikka doha sopimus tehtäisiin nyt kierros loppuisi, lisämuutoksia ei tarvitsisi. Itse asiassa voitaisiin olla vähän rohkeampia ympäristöjärjestelyissä toimissa, Jatkaa eivät ole osa vihreätä laatikkoa, vaan tai keltaista laatikkoa, koska siellä on liikkumavaraa. Enkä näe mitään merkittäviä haasteita riidanratkaisujärjestelmästä lähitulevaisuudessa, mutta sinähän tietysti voi olla väärässäkin. Mutta konkreettisen huomautuksen tekisi sitä, että vehtämissäätöjä täytyy tehdä, että pidetään huolta, että maatalous vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Ja loppukommentti Brexitistä. Tätä en erityisesti odottanut, mutta sen kanssa täytyy selviyty. Se merkitsi, että ympin budjetti tiukentui 2020 jälkeen. Ja riippuen siitä, minkälaisia kauppajärjestelyjä sovitaan keskenämme, se saattaa häiritä nykyisiä maatalous- ja kauppavirtoja. Ei ehkä samalla tavalla kuin Venäjän sanktio, mutta Irlannin eläinkasvatus saattaa joutua hankaliin aikoihin Brexitin seurauksena. Kiitos, että sain tehdä, pitää tämän esityksen. <clears throat> Bardzo Suurkiitos teille. Nyt siirrymme puheenvuoroihin, kysymyksiin, jotka tulevat edustajilta tässäkin. Annan sitten tutkimuksen laatijalle vastausvuoron, mutta edustaja Flanagan aloittaa. Thank you very much for the report. Uh, Kiitoksia näistä tiedoista, olivat mielenkiintoisia. <clears throat> ne täytyy käydä uudelleen läpi ja katson enemmän näitä yksityiskohtia. Mitä tulee ulkoisiin voimiin ja paineisiin, kun ajatellaan EUn viljelijöitä, te puhuitte näistä irlantilaisista naudanlihan kasvattajista, niin Phil Hoganhan totesi toukokuussa, että naudanlihaa ei enää käsitellä. No viime viikolla saimme sitten vastauksen Harkinilta, joka Merkosuurin puitteissa kysyy, voitaisiinko naudanliha lisätä vielä tähän myöhemmin vai onko naudanliha suljettu pois kaikista merkosurmaiden kanssa solmittavista sopimuksista. Ja komission jäsen Malmström sanoi, että on epätodennäköistä, että tehtäisiin sopimuksia, ellei pystytä parantamaan pääsyä EU-markkinoille naudanlihan osalta. No, tämä on aikamoista ulkoista painetta. En tiedä, mikä teidän kantanne on, mutta haluaisin nyt kuulla, mikä on komission kanta, koska ihmiset eivät nyt ole kovin rauhallisin mielin tällä hetkellä. Pan poseł Agniu, bardzo proszę. Mr. Flanagan has just made a good point. Uh, uh and... Niin Flanagan otti hyvän asian esiin. Eli komission jäsen tosiaan sanoi, että naudanliha ei tähän kuulu. Ja oliko tavoitteena pitää Britannia EU-ssa? Siellähän viljelijät pelkäsivät Mercosuria ja sitä, että brittihallitus ei voinut sillä tehdä mitään. No nyt kun Brexit äänestettiin, niin ilmeisesti tilanne on taas oikealla raiteella. No kun ajatellaan ulkosuhdehallintoa ja YMPtä, niin kuten komission edustaja totesi, nämä kauheat ongelmat, jotka liittyvät Venäjän kauppasaartoon Itä-Euroopassa ja miten se sitten vaikuttaa myöskin omassa maassani. Niin itse olin alkuviikosta Iranissa ja olisin halunnut nähdä Flanaganin siellä. No ehkä hän ei halunnut nähdä Phil Hogania silmissään – No tein pari poliittisesti epäkorrektia kommenttia. Te varmaan tiedätte, millä tavalla viljelyä pitäisi parantaa säätä. Ja joku vuosi minulle, mutta sen jälkeen monet tulivat sitten kättelemään minua, koska he ymmärtävät, kuinka erikoinen tilanne viljelijöillä on, jos heille sanotaan, että heidän täytyy nyt parantaa sitten maailman ilmastoa, heidän täytyy lopettaa se, että lehmät märehtivät ja tuhoavat otsonia. Ja pari ihmistä tuli puhumaan minulle. Yksi oli slovenialainen nuori viljelijä, ja hän sanoi, että aika monet hänen maalaisistaan ostavat maata Serbiasta. Sehän ei ole EUn jäsenvaltio, koska Brysseli ei ole langettanut mitään sanktioita serbialaisia tuotteita vastaan. Eli ulkosuhdehallinnolle sanoisin, että te luotte nyt valtavasti ongelmia, ettekä yhtään ratkaisuja. Kiitos. Pani poseł Aguilera. Aguilera. Gracias, <clears throat> gracias presidente. Kiitos puheenjohtaja, kiitos tästä mietinnöstä, kiitos tästä tutkimuksesta. On hyvä, että analysoimme, mitkä ovat vaikutukset tällä EUn ulkoisella politiikalla ymp minä haluaisin ottaa, koska meillä on hyvin vähän aikaa, minä haluaisin ottaa pari asiaa. Te sanoitte, että tässä on paljon ö, mahdollisuuksia. Erityisesti puhumme laadusta, kun puhumme markkinoista ja sopimuksista, jossa on puhuttu jo normeista ja standardeista. Haluamme saada elintasoa mahdollisimman eurooppalaiselle tasolle. Mutta on myös yksi uhka, joka on aivan väistämätön. Te sanoitte, kun laaditaan sopimuksia maiden kanssa, jotka ovat, joilla samanlaiset hinta, tasot, jotka ovat homogeenisia meidän kanssa. Meillä on kilpailu, silloin kiihtyy. Ja kuka tässä sitten voittaa? Silloin voittaa kuluttaa, jos hintoja lasketaan. Minä en ole ihan samaa mieltä tämän väittämän kanssa, koska olen sitä mieltä, että jos alun perin tämä kilpailu vie hintojen alenemiseen eurooppalaisille tuottajille. Se on aika hyvä periaate, mutta sitten pidemmällä aikavälillä se tarkoittaa sitä, että ei siinä kuluttaja voita, koska teollinen sektori siinä ainakin kaiken kaikkiaan kärsii tämä väite, jos sanotaan, että kilpailu, jos kilpailukyky ja kilpailu sopimusten myötä alentaa hintoja, niin se on hyvä kuluttajille. No niin, alussa tietysti se on hyvä, mutta kun saittelemme kerrannaisvaikutuksia, koska sitten se synnyttää erittäin vakaa, vaikeata kilpailua koko maataloustuotannolle Euroopassa. Meillä meidän pitää säilyttää, säilyttää laadulliset normit. Eurooppalaiset yhteiskunnat vaativat sitä. Minä olisin halunnut, että te olisitte puhuneet paljon enemmän tästä sopimusten vastavuoroisuuden puuttumisesta, kun puhutaan normeista, standardeista. Me laadimme kauppasopimuksia, mutta mitä sitten tapahtuu? eurooppalainen maatalous heikkenee entisestään, meidän elintarviketeollisuutemme heikkenee. Sen minä, näin minä ainakin näen, koska me pyrimme korkeisiin, korkeatasoisiin normiin. Jotkut niitä noudattavat, toiset eivät noudata niitä. E, Kuluttajakin muka voittaa? En tiedä. Kuluttaja kuluttaa, käyttää tuotteita, tietyn maan tuotteita, esimerkiksi marokkolaisia tomaatteja ostaa – mutta samalla ne ovat kuitenkin tuotteet, jotka saattavat olla kiellettyjä EU-markkinoilla. On myös muita tapauksia, eikä tämä ole nyt ainut viite, ainut esimerkki. Vastavuoroisuus on ö, ö, keskeisen painava elementti. Jo, sen pitäisi kyllä myös näkyä, siitä pitä, sen pitäisi näkyä tässä tutkimuksessa, siitä pitäisi olla samaa mieltä, sillä tulee olemaan suuret vaikutukset ja jos me haluamme tässä nyt byrokraattista halvantumista korjata, meidän pitää korjata, meidän pitää toimia, meidän pitää yksinkertaistaa tätä komissaarin toimesta. Meidän pitää todella suuntautua enemmän vähän luomu- ja vihertuotantoon, ekologisempaan tuotantoon. Kiitos. Kiitos paljon. Ja wiedzy na temat e, wpływu. Haluan kiittää tästä tietojen lisääntymisestä. Meillä on nyt tässä aika paljon tietoa koolla, mitä tiedämme YMPstä ja mitä me tiedämme silloin, kun ulkoinen toiminta vaikuttaa siihen ja mikä on vuorovaikutus. Minulla on muutama kysymys meidän asiantuntijallemme. Totta kai tämä avautuminen eurooppalaisille markkinoille kolmansista maista, jos tehdään, li, tehdään lisää, sopi, allekirjoitetaan lisäkaupallisia sopimuksia. Tämä on väistämätön kehitys, mutta varmastikin nämä sopimukset aika usein allekirjoitetaan maiden kanssa jotka päinvastoin miten EU-ssa toimitaan, eivät nämä maat eivät aina noudata sääntöjä, periaatteita, eläinten hyvinvointia, ekologiaa, ilmastonsuojelua. Nämä ovat maita, joiden tuotantokustannukset ovat alhaisempia kuin EU-jäsenmaissa. Tästä kumpuakin kysymykseni nyt tälle tutkimuksen tekijälle, mitä suosituksia, mitä toimenpiteitä te suositatte, miten me voimme puolustaa EUta tämän tyyppisissä tilanteissa. Toinen kysymys Brexitistä. Te sanoitte, että Brexitillä tulee olemaan vähäisempi vaikutus maataloussektorille ja markkinoille kuin esimerkiksi kauppasaarella, joka suunnattiin Venäjä vastaan. Tämä on aika vahva kannanotto ja julkilausuma. Haluan vain muistuttaa teille, että Venäjän, Venäjälle suunnattu kauppasaarto merkitsi jo yli kahta miljardia euroa apuna maanviljelijöille, jotka kärsivät tästä kauppasaarosta. Miten te voitte väittää tuon kaltaista? Hausling. Edustaja Hausling. Ja, äh, ich glaube, wir müssen das nächste Mal hier... Niin, meidän täytyy nyt keskustella myöskin siitä, millaisia tutkimustuloksia meillä on. Mehän puhumme näistä asioista täällä ja täällä puhutaan vähän erilaisia asioita. Jotkut puhuvat tästä toisesta pilarista. Ja historiallisesti tämä mielestäni kuuluu siihen maaseudun kehittämisen toiseen pilariin. Meidän täytyy uudistaa yhtenäistä maatalouspolitiikkaa ja sitä täytyy miettiä, tehdäänkö maksuja ensimmäisestä pilarista vai keskitymmekö sitten tähän toiseen pilariin ja annetaanko sinne enemmän resursseja. Te sanoitte, että vapaakauppa sinänsä on hyvä kuluttajille, he hyötyvät siitä, ja että siihen pitää pyrkiä. Esimerkiksi Australian kanssa pitäisi solmia sopimus, mutta minä olen aika epäileväinen. Tämä kuluttajavaikutus on aika lyhytaikainen ilmiö markkinoilla, mutta jos halutaan, että se toimii pitkällä aikavälillä, niin meillähän on nyt erilaisia rakenteita. Eli jos kilpailemme Australian kanssa näissä kysymyksissä tai vaikka Yhdysvaltojen kanssa, niin se on kyllä aika hankalaa sitten Euroopan taloudelle tietyillä aloilla. En nyt tiedä, miten nämä rakenteet, joita esimerkiksi Yhdysvallassa on, niin miten niiden kanssa voitaisiin kilpailla ja että varmistamme sen, että vahvistamme tätä kauppaa. Eli jos haluamme suojella eurooppalaista maataloutta myöskin kuluttajien kannalta, niin silloin meidän täytyy hiukan miettiä näitä suojakysymyksiä. Ja siksi komission jäsen, joka on puhunut näistä maito- ja lihakysymyksistä, ja sitten hän on puhunut siitä, että muiden pitäisi avata markkinoitaan. Eli jos mekin nyt olisimme täysin vapaassa kaupankäynnissä mukana, niin mitenköhän se sitten vaikuttaisi meihin? Eli olisiko se ratkaisu tähän maatalouskriisiin? Meidän täytyy varmistaa tämä suojelu, mutta meidän täytyy miettiä myöskin muiden maiden markkinatilanteita. No, mitään kansainvälistä pohjaa ei ole sille, miksemme mekin voisi suojella markkinoitamme, koska meillähän on oma erityinen maatalous, tavamme hoitaa maataloutta. Ja kysymys, joka tähän nyt liittyy, on se, mitä nyt tapahtuu sitten Pariisin sopimukselle ja sen vaikutuksiin maatalouteen, niin en nyt usko, että jos meillä on näitä vihertämistoimia, niin että niillä päästäisiin tavoitteisiin, vaan niihin tarvitaan jotain ihan muita toimenpiteitä ja siitä käydään vielä sitten vielä mielenkiintoista keskustelua. Pani poseł Rodriguez, bardzo proszę. Rova olkaa hyvä. Kiitos presidente. Primero me voy a Kiitos paljon. Minä haluan ensin esittäytyä, koska minä en ole tämän valiokunnan jäsen. Tulen kansainvälisen kaupan valiokunnasta. Ensinnäkin haluan onnitella tästä, että tämä tutkimus on otettu tehtäväksi ja tuottaa sen vähän vastuuksen, vastuulliseksi ja siitä on ryhdytty tekemään yhdessä. Minä haluan myös kiittää tämän tutkimuksen varsinaista laatijaa ja siitä, mitä siitä nyt tuli ilmi. Minulla on nyt yleislaatuisia, yleisluontoisia kommentteja, mutta muutama kysymyskin. Minä haluaisin kysyä teiltä, jos sopii, niin anna myös minun valiokuntani näkemyksen. Miten tämä hahmotetaan? Miten tämä hahmotetaan tämä EU kauppapolitiikka suhteessa muiden markkinoiden avautumisen suhteessa siihen, miten koordinoidaan normien sääntelyä? kun puhutaan nimenomaan terveellistä kysymyksistä maataloussektorilla. Ja minä haluaisin tietää mielestäni tästä nyt puuttuu jotakin, yksi lenkki. Miten tähän otetaan kehitysyhteistyöpolitiikka mukaan? Eikö sitä ole otettu tähän mukaan? Kun puhutaan Euroopan maatalouspolitiikasta, niin silloin pitää ajatella, että joka todella kilpailee sääntöjen mukaisesti. Mutta ei saa unohtaa myös, että kun lähdetään laatimaan kautta, kauppapolitiikkaa kolmansien maiden kanssa, vähemmän kehittyneiden maiden kanssa, silloin täytyy ottaa kehitysyhteistyö mukaan. Se on aina mukana siellä näiden maiden kanssa olevassa toiminnassa. Ja meidän täytyy myös ajatella tiettyä tuotantoa sektoria, jos halutaan erikoistua johonkin. Meidän pitää auttaa näiden kehittyvien maiden talouselämää. Se täytyy pitää mielessä. Miten yleisesti ottaen on tämä hahmoteltu? Onko se otettu mukaan tähän ja sitten, eh, kun olen kansainvälisen kaupan valiokunnan jäsen, siinä mielessä haluaisin tietää, mitä te olette mieltä siitä, mitä Rouva Aguilera sanoi. Se on keskeistä. Hän viittaisi konkreettiseen käsitteeseen, kun hän puhui siitä, miten voi olla mahdollista, että maataloustuotteet EU-ssa, jotka anteeksi, ne niin maataloustuotteet, jotka tulevat EU-hun, joilta, joilta ei vaadita samoja äh, laatukriteerejä, ne eivät joudu saman valvonnan alaiseksi kuin mitä EUn sisällä. Nämä tuotteet tulevat meidän satamiimme, meidän maaperällemme, meidän rajoillemme. Ja kun ei ole mitään harmonisoitua verotuspolitiikkaa tai valvontapolitiikkaa laadun suhteen tulli viranomaisten keskuudessa tullinoimassa. Miten me voimme saada nämä tuotteet meidän EUn valvonnan alaisiksi? Minä uskon, että meidän pitäisi lähestyä tätä asiaa poliittisesti. Meillä pitäisi olla harmonisoitu. Politiikassa vaaditaan tätä ja meillä pitäisi olla siihen sopivat resurssit, miten me voimme valvoa kolmansista maista tulevia tuotteita. Jo on sanottu, jos että tämä ei ole välttämätöntä. Onko komissio sitä mieltä, että tämä ei ole välttämätöntä työstää, jotta kaikki tuotteet, jotka tulevat Euroopan tai EU-maan kamaralle, täyttävät ne kriteerit, joita me vaadimme omilta maataloustuotteiltamme. Tämä on todella, todella suuri kilpailuetu tai suuri haitta meidän standardeille, meidän normeillemme, meidän laadullisille maataloustuotteillemme. Kiitos paljon.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 rouva siitä, että olette tulleet tänne meidän valiokuntaamme tänään ja käytitte myös hyvän puheenvuoron. Me olemme erittäin iloisia siitä, että muutkin valiokunnat ovat kiinnostuneet maataloudesta, olipa kyse sitten Afetista, Intasta tai Devestä. Se todella kannustaa meitä ja me kannustamme myös näitä valiokuntia kiinnostumaan maataloudesta, koska joskus nämä valiokunnat rajoittuvat omassa työssään ja ne rajaavat myös meidän oikeuksiamme käsitellä meidän omia ongelmakenttiä me ongelmavyhtiämme. Ja sen takia joskus asiat pysähtyvät, jos ajattelemme erityisesti afettia ja intaa, ehdotuksia, mietintöihin nimenomaan, kun puhutaan ulkoisesta toiminnasta, ulkoista vaikutteista YMP, ja meille on sanottu, että ei meillä ole oikeuksia käsitellä sitä, koska se kuuluu toisten valiokuntan toimivaltuuksiin. Ja minä olen jo aiemmin ehdottanut, että toimittaisiin yhdessä, tutkittaisiin yhdessä. Olen sanonut, että te voitte koordinoida meidän työtämme, että kuunnelkaa nyt edes, mitä meillä on sanottavana, mikä on meidän lausuntomme ja näkemyksemme. Tästä ei ole päästy sopuun näiden kahden äsken mainitun valiokunnan kanssa. Ja piti löytää toinen tapa toimia käsitelläksemme tätä teemaa, vaan piti pyytää tutkimusta me sanoimme, että me äh, tiedotamme nämä tutkimuksen loppupäätelmät muille valiokunnille. Vielä sydäminen kiitos siitä, että tulitte tänne. Tämä auttaa ja ilahduttaa meitä kovasti ja toivomme, että muutkin valiokunnat heräisivät ja noudattaisivat teidän esimerkkiänne kuin vain niitä valiokunta. Jotkut täällä läsnä olevat kollegat ovat myös ympäristövaliokunnan jäseniä. Sielläkin varmasti tulee maatalouskysymyksiä esiin. Jotkut teistä ovat myös intavaliokunnan jäseniä. Kyllä te varmasti voisitte löytää keinon esittää siellä meidän ongelmiamme ja saada vastakaikua. Mehän emme halua varastaa keneltäkään yhtään toimivaltuuksien ripettäkään, mutta minä halusin käyttää tämän puheenvuoron, koska mielestäni tämä on tärkeää. Rouva Döläi meillä me olemme muuttaneet tätä muotoilua, jotta voimme siis käsitellä tätä aihetta. Ei tarvitse välttämättä olla mietinnön laatiostakin aiheesta, jotta voisi käsitellä näitä asioita yhdessä. Asiantuntija on siis todella nyt laatinut tämän tutkimuksen meidän pyynnöstämme. Monsieur le Président, merci. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että sitten kissan pöydälle. Tuo ratkaiseva kysymys maatalouden tulevaisuudelle Euroopassa – Tämä on aihe, joka huolestuttaa monia viljelijöitä kaikissa jäsenvaltioissa ja olen todella iloinen tästä tutkimuksen esittelystä. Vaikutitte, miten ulkoinen politiikka vaikuttaa maatalouteen ja että tämä vaikutus on merkittävä. Tämä voi olla myönteistä, kuten totesitte, mutta sillä on myös kielteisiä ja haitallisia vaikutuksia joillakin päätöksillä joita on tehty tiettyjen sopimusten seurauksena, tai joita me sopimuksia, joita olemme tehneet tai tulemme tekemään. Esimerkiksi kuten mainittiin, Markon tomaatit, ne ovat kovasti vaikuttaneet Ranskan, Espanjan, Italian tuotantoon. No, tässä mä päätteen oliviöljyn Tonisen kanssa – vaikutukset eivät ole aina samanlaiset, mutta kysymys on periaatteesta ja toimintatavasta. Meillä on tämä riski naudanlihan suhteen Mercosur-sopimuksessa, TTIPissä ja myöskin SETA-sopimuksessa. Ja on aika ottaa kanta ja valita sama linja ja yhteinen suunta. Puheenjohtaja sanoi, että tartumme nyt uudesta näkökulmasta aiheeseen. Tämä on olennainen. tutkimuksessa todetaan, että kaikki tämä lisää maataloustuotteiden hintojen volatiliteettia markkinoilla, joilla me olemme kovasti huolestuneita viimeisen kahden vuoden aikana. Venäjän ää, sanktioiden seurauksesta maataloustuloon. Ja toivon, että, että ulkoisten politiikan pitäisi olla myös viljelijöiden palveluksessa ja seuraavan ympin uudistamisessa volatiliteetin pitäisi olla myös asia, johon kiinnitetään huomiota, hintavolatiliteetin. Kiitoksia puheenjohtajalle, kiitoksia näille asiantuntijoille. Jos katsotaan nyt maatalouspolitiikan ja ulkopolitiikan yhdistämistä, niin ettekö katso, että nämä Venäjän boikotit ovat hiukan epäuskottavia? Olen kuullut, että amerikkalaiset astronautit ovat kommentoineet tilanteita, eli toisaalta boikottoidaan, toisaalta ei. Eli meidän täytyy hiukan selventää tätä kuvaa. Viljelijämme kärsivät tästä boikotista ja toivottavasti se päättyy pian. Sitten kysymys teille. Te puhuitte VTOn Dohan kierroksesta. Eikö olisi parempi jatkaa sitä kuin tehdä kahdenvälisiä sopimuksia? Eli VTO-sopimus on Euroopan viljelijöiden etujen mukainen parempi kuin kahdenväliset sopimukset Mercosurin kanssa tai TTIP. Eli on ikävä, että Dohan kierros on lähes kuollut pystyyn. Sitten puhuitte näistä kauppasopimuksista. Sielläkin on tiettyjä mahdollisuuksia, mutta meidän täytyy olla valppaina. Mitä tulee naudanlihaan, niin jos tällaisia sopimuksia solmitaan, niin pitäisikö siellä olla sitä jotain määrärajoituksia? En osaa kuvitella mitään muuta. Emmehän me voi ihan rajoittomasti tuottaa tällaista lihaa Eurooppaan. Sitten puhutaan näistä vihertämistoimista. Viime viikolla luin raportin Bayerista ja myön, nämä seuraamukset näistä toimista ovat olleet erittäin myönteisiä. Eli nyt yhä suuremmat alat ovat viherettyjä ja nyt olemme nähneet näitä myönteisiä vaikutuksia jo Bayerissa ja vihertämistoimet ovat vielä tehokkaampia jos kansallisella tasolla ei olisi niin paljon byrokratiaa. Esimerkiksi Saksassa tietyt asiat ovat niin monimutkaisia, että yksikään viljelijä ei hae tiettyjä tukia. Ja monet sanovat, että on parempi, että tämä hoidetaan Brysselissä kuin kansallisella tasolla. Eli kysyisin, Eikö tällaisia sääntöjä pitäisi enemmänkin säännellä Euroopan tasolla, eikä jättää niitä jäsenvaltioiden kontolle, koska muuten hyvät tavoitteemme saattavat mennä ihan sivusyyn. No sitten haluaisin kiittää Inta-valiokunnan kollegaa 2004 vuodesta. Olin itsekin Inta-valiokunnassa. Olen puhunut siellä myöskin näistä maaseutuasioista, mutta ikävä kyllä tällä lainsäädäntökaudella siellä ei ollut enää tilaa minulle – ja voin vain tukea sitä, että vaaditaan, että kahden välisissä sopimuksissa noudatetaan meidän standardeamme. Minun ei tarvitse teitä tästä muistuttaa. Tiedän, että te olette olleet siellä jo pitkään. Ja sitten keräsin allekirjoituksen vuonna 2010 samoin Mercosur-neuvotteluiden yhteydessä. Eli elintarviketuonti Eurooppaan voidaan sallia ainoastaan silloin, kun Euroopan kuluttaja ja ympäristöstandardeja ja sosiaalistandardeja noudatetaan. Eli näin siis lokakuussa 2010. Ja sitten 200, 535 ääntä tämä ehdotus sitten saa. Ja tähän päätökseen voimme aina vedota. Eli tässä pari huomiota ja kiitoksia siitä, että kerroitte meille tästä raportista. Kiitos, eh, Rova Petir. Lijepo, gospodine predsjedniče. Zahvaljujem našem gostu na... Eh, Kiitos. Minäkin haluaisin kiittää tämän tutkimuksen tekijää. EU ja maatalous kohtavat paineita. Unionin poliittisten päätösten seurauksena, kuten sanoitte, Siksi EUn ulkoisten toimien pitäisi olla varovaisempia, koska useimmilla toimilla on kielteisiä vaikutuksia viljelijöihin. Uudet IAS-valtiot ovat erityisen herkässä asemassa. Kroatia esimerkiksi, niillä on epävakaat, herkät markkinat, jotka kärsivät kolmasien maiden tuonnista, mutta myöskin Länsi-Euroopan tuonnista. On tietysti hyvä asia ottaa uusia demokratioita kolmen maailman maissa, mutta en usko, että viljelijöiltä pitäisi kärsiä tuon vuoksi. Haluaisin kuulla suosituksianne, niin miten voimme vähentää EUn ulkoisen politiikan negatiivisia vaikutuksia maatalouspolitiikkaan. Ja mitä puolustusmekanismeja voimme käyttää vilpillistä kilpailua vastaan? Mielestäni on kysymys EUn komissiolle. Kroatiat ja muut EU-maat toivat hedelmiä vihanneksia EUn ulkopuolelta. Näitä tuotteita käsitellään sellaisella aineella, joita ei EU-ssa saisi käyttääkään torjunta-aineita, jotka on kielletty EU-ssa, käytetään kolmassa maissa. Kroatian viljelijät ovat sitä mieltä, että Tällaiset tuotteet voivat vaarantaa kuluttajan terveyden, mutta ne ovat myös halvempia kuin ne ovat Tuo on epäreilua kilpailua suhteessa tuotteisiin, jotka on tuotettu EU-standardien mukaisesti ja jotain, johonkin toimiin pitäisi ryhtyä. Haluaisin kuulla teiltä. Minkälaisiin toimiin jäsenvaltiot voivat ryhtyä tällaisten maataloustuotteiden niin ehkäisemiseksi. Ja mitä voidaan estää tällaista EU-kielten aineiden käyttöä tuottituotteissa? Edustaja Pugovic. Hvala za besedo. Najlepša hvala za studio, ki je odlično pripravljen. Kiitoksia tästä erinomaisesta tutkimuksesta. Kiitoksia tästä esityksestä. Te selititte tänään hyvin selkeästi, millä tavalla Euroopan maatalouspolitiikka tai toisaalta – ulkoiset vaikutukset ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Viime vuosina olemme nähneet näiden paineiden kasvamista. Esimerkiksi on poistettu maitokiintiöt, on Venäjän kauppasaarto. Eli tällaiset asiat voivat vaikuttaa kielteisesti yhteiseen maatalouspolitiikkaan. En nyt puhu Venäjää vastaan, mutta ne, jotka ovat jääneet uhreiksi tässä konfliktissa, tässä ovat viljelijät. Ja pelkään, että vaikutukset eivät ole vain lyhytaikaisia, vaan että muutaman vuoden kuluttua Venäjän maatalous mukautuu tilanteeseen ja silloin myöskin Euroopassa on tehtävä suuria muutoksia. Eli velvollisuutemme on huolehtia siitä, että eurooppalaiset viljelijät eivät joudu uhreiksi tällä ulkopoliittisella shakkilaudalla. Me emme myöskään saa unohtaa EUn sisäisiä huolenaiheita. Olemme nähneet, että kauppa vaikuttaa liikaa elintarviketuotantoon. Ja yksi kollega puhuikin jo siitä, että meidän täytyy varmistaa se, että EUta ei nähdä yhtenä yksikkönä, vaan maatalous on hyvin erilaista eri osissa EUta. On pidemmällä kehittynyttä maanviljelystä ja niiden on helpompi hyväksyä nämä kauppasopimukset kuin ne, jotka ovat heikommin valmistautuneita kilpailuun. Jos nyt katsomme YMPn perusperiaatteita, niin meidän täytyy varmistaa se, että meillä on riittävästi laadukkaita elintarvikkeita tuotannossa ja meidän täytyy varmistaa se, että viljelijät saavat kunnollisen palkan. Ja meidän täytyy pitää huolta myöskin maisemista. Se on jo muuta kuin sinänsä maanviljelyä. Eli tästä syystä kauppasopimuksissa pitää ottaa kaikki nämä asiat aina huomioon. Varsinkin nyt, kun elämme muutosten aikoja, setasta neuvotellaan jota nyt tiedämme, toiset asiat ovat vielä pimennossa. Eli mitä mieltä ovat, olette? Eli onko näihin tavoitteisiin nyt päästy mielestänne? Ja olemmeko suojelleet riittävästi eurooppalaisia viljelijöitä ja kuluttajia? De Castro, olkaa Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää professoria tästä mielenkiintoisesta tutkimuksesta. Ja kuten te itsekin sanoitte ja monet kollegat totesivat, maatalouspolitiikka on nyt kärsinyt hiukan ulkopoliittisista valinnoista EU:ssa. Useinhan me kärsimme valinnoista, joissa ei oteta huomioon sääntöjen vastavuoroisuutta, kuten Agileerakin totesi, ja haluaisin kiittää myöskin Immakon laataa siitä, että hän korosti juuri tätä asiaa. Mutta kysymykseni on ihan toisenlainen. Te puhuitte näistä vaikutuksista, ja me kaikki nyt korostimme tätä, eli nämä ulkopoliittiset valinnat ja niiden suhde yhteiseen maatalouspolitiikkaan. Eli pitäisikö katsoa, millainen vaikutus maatalouspolitiikalla on ehkä EUn ulkopolitiikkaan? Esimerkiksi olisi ehkä kiintoisaa katsoa, miten YMP on vaikuttanut maaseudun kehittämiseen esimerkiksi LEADER-ohjelman kautta – ja aina kun puhumme yhteistyöstä naapurimaiden kanssa, kun ajatellaan Pohjois-Afrikkaa tai Marokkoa, Tunisia, niin EU osaa ainoastaan avata EUn rajat. Joskus ei ihan käsitellä samalla tavalla Etelä-Euroopan ja Pohjois-Afrikan tuotteita. Eli meidän täytyisi katsoa näitä ohjelmia näissä maissa ja niiden avulla voitaisiin tueta esimerkiksi liiderohjelman kautta tuotantoa. Me olemme unohtaneet yhteistyön näiden maiden kanssa, mutta me voisimme hyödyntää yhteisestä maatalouspolitiikasta saatuja kokemuksia ja tällä tavalla voisimme edistää paikallisia kehitysohjelmia. Eli tässä nyt käännän tämän tilanteen hiukan toisinpäin. Eli miten YMP voisi vaikuttaa myönteisesti EUn ulkopolitiikkaan ja johtaisi sitten hankkeisiin, jotka eivät johda pelkästään kilpailuun tiettyjen tuotteiden osalta, vaan joissa selkeästi Eurooppa olisi sitoutunut laadukkaaseen tuotantoon näissä maissa ja ehkä noudattamalla yhteisen maatalouspolitiikan sääntöjä. Nicholson. olkaa hyvä. Well, thank you very much. Kiitos Kiitos herra Swinburne erinomaista tutkimuksesta. Tosiasia on, että kun neuvottelee vaikka maailman kaupanjärjestykset TTIP, Australia, Uusillan tai TTIP, siellä on hyökkäyskantoja, sitten on puolustuskantoja. Se on tosiasia. Joten täytyy valita puolensa näiden strategian välillä ja miettiä, miten sitä edetään. mainitsit esimerkiksi halvemman toinen jostakin maasta, muista maista. Oli valikoinen jäsen, joka kävi Brasiliassa Brasilian naudanlihakriisin aikana. Komissio kertoi meille silloin, että Brasilian naudanliha täyttää meidän standardit. Menimme sinne. Ja se puheenjohtaja aikana hän nyt hän on nyt Isossa Britanniassa maatalousvaliokunnan puheenjohtaja. Mutta mä menen siis Brasiliaan ja osoitimme, että komissio on väärässä ja se joutuu perääntymään. Kysymys on siitä, että haluammeko me laskea standardeja. Ja, tämän, ja on hyvä, että entäkomitean jäsen tuli tänne kuuntelemaan meitä. Koska tässä on villakoiran ydin. Laskemmeko standardeja? Tai hyvä, hyväksymmekö sen tuonnin tapauksessa viljelijöiden kannan pitäisi olla eu se, että mikään ei tule, mitään ei tule eu joka ei hallita niitä standardeja, joista tuottajille pitää tuottaa. Tämä on suuri ongelma komission kannoissa, koska mä en usko, että monet ihmiset, jotka neuvottelevat EUn puolesta, meidän puolestamme tällä hetkellä hyväksyvät tuota kantaa. Sitten Aguera vetäisi tuohon. On niin, se on huolenaihe. Kaikilla jäsenvaltiolla on sama. Espanjan muiden tuotteet ovat samassa tilanteessa. Kosmekin totesi, te puhutte vähän, kaun, vähän välteelleen, kun puhutte Brexitistä hävistä äänestykset, hävisimme argumentit. Tässä nyt ollaan. E, ei pidetä tai ei. pidetään tai ei. Demokraattisen tahdon täytyy voittaa, mutta kun mietimme tätä tilannetta, voimme olla samaa mieltä, että onko EU 27 jäsenvaltiota tai yhdistynyt kuningaskunta mukana, niin muutokset ovat valtavat. Olisi kiinnostavaa, mitä te näkisitte tilanteen. Ja että puheenjohtaja pitäisi tältä valiokunta mietinnön aiheesta, koska yhdistyneen kuningaskunnan ja EU-suhteet ovat 40 vuotta pitkät jo. ja noiden suhteiden muuttuminen yhdessä niiden vaikutus on valtava monilla sektoreilla. Ja ainoastaan yhdessä kuningaskunnassa vaan laajemminkin. Se näkyy heti Menet minä haluan sanoa, että se on fantastista. Koska valuutan arvo tippuminen toi heille 12 prosentin edun. se yössä, mitä unohtavat tätä marraskuussa. Se alkoi näkyä sitten siinä reussa, jota he toivat ja siinä polttoaineessa ja he tuovat. Aksentista varmaan arvaat, että Pohjois-Irlannista ja rajan toisella puolella ovat kohdanneet 12 prosenttia ja he ovat vieneet paljon sen kuningaskuntaan ja, ja heillä taas tulot ovat tipuneet. On asioita, johon mä kykene vaikuttamaan, niiden kanssa täytyy elää. totta, että 2-3 prosenttia absorboimaan, mutta antaa 10-12 prosenttia. Tällainen tilanne voi kestää vain vähän aikaa. Olisi kiinnostunut, jos voisi puhua tästä lisää. Ehkä tämä ei ole tehtävänne, mutta puhun mielen sitä sitä jälkikäteen. kiinnostavia kysymyksiä. Kaikki nämä asiat me kohtaamme seuraavan parin vuoden aikana. Nyt annan puheenvuoron komission edustajalle. Edustaja, herra Landero, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Um... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia professorille hyvästä esityksestä, mielenkiintoisesta raportista. Tässä oli paljon tietoa, tasapainoisesti ja täsmällisesti. Eli ulkoiset toimet liittyen näihin kansainvälisiin sopimukseen, kehitysaloitteisiin ja cop 21 nähden, niin ne ovat yksi tärkeitä tekijöitä, jotka vaikuttavat markkinoiden kehittymiseen ja politiikan muotoutumiseen. YMPn puitteissa. No, yhdestä asiasta en ole niin vakuuttunut. Eli tämä yhteys VTOn neuvotteluiden ja sitten erinäisten uudistusten välillä, jotka liittyvät oikeastaan pikemminkin muihin kotimaisiin tekijöihin. Sitten sitten puhuttiin siitä, että yksi sopimus vaikuttaa tietyllä tavalla ja sitten kun on useita kauppasopimuksia, varsinkin sen jälkeen kun VTO-neuvottelut nyt ovat olleet jumissa, niin Euroopan komissio on teettämässä tutkimusta, jossa arvioidaan tätä tilannetta ja pyritään katsomaan kaikkia sopimuksia, joista tällä hetkellä neuvotellaan, ja katsotaan millainen kumulatiivinen taloudellinen vaikutus niillä saattaa olla Euroopan maatalouteen. Tutkimusta tehdään parhaillaan. Komissio ilmoitti siitä ja toivottavasti pikapuoliin saadaan päätökseen ja voidaan esitellä täällä ja neuvostossa. Itse olen tehnyt taloudellisia analyysejä ja tukenut kauppaneuvottelijoita. Ja naudan liha on aina ollut se ala, jolle on keskitytty näissä analyyseissä. Ja olen nähnyt omin silmin, kuinka paljon EUn kauppaneuvottelijat ovat olleet varovaisina näissä naudanlihaneuvotteluissa. Eli kuten Nikolson sanoi, täytyy löytää oikea tasapaino sen välillä, että avataan liikaa markkinoita ja vahingoitetaan eurooppalaista taloutta, tai sitten toisaalta jäädään sulkeutuneiksi ja sitten monet maailman kaupan tilaisuudet menevät sivussuun. Sitten Intavaliokunnan kollega puhui näistä standardeista. Niin panin tämän merkille. Tästähän on keskusteltu eri pääosastoissa, mutta täytyy sanoa, että tuonti, esimerkiksi liha, sitten elintarviketurvallisuusstandardit. Ja valtaosa EUn standardeista täyttyvät myöskin valtaosan tuotteissa, joita tuodaan Eurooppaan. Jos Euroopassa on korkeammat standardit, jotta voidaan tyydyttää eurooppalaisten kuluttajien odotuksia, niin siitä on hyötyä sisäisen kysynnän kannalta, mutta myöskin siitä on hyötyä niille, jotka haluavat parempia tuotteita. Ja viime vuosina maatalousvienti EUsta on kaksinkertaistunut. Eli EUn maataloustuotannon laatu ei ole mikään myytti, vaan se on ihan fakta. Se on nähty vuodesta 2008. Me olemme nettoviejiä maatalousalalla, selkeästi nettoviejiä. Ja sitten lopuksi yksi kommentti, reilu kilpailu tuotteiden osalta, joita on kasvatettu ilman tuholaismyrkkyjä, joita ei EU-ssa sallita. No asiantuntijat voivat katsoa tätä asiaa tarkemmin, mutta tiedän, että näistä vähimmäisjäänteistä on lainsäädäntöä, oli kyse sitten eurooppalaisista tai muualta tuoduista tuotteista. Ja käsittääkseni standardit vähittäismyyjien tasolla ovat hyvin tiukat. Ja näiden kemikaalien osalta esimerkiksi. Kiitos. Bardzo dziękuję. Jeszcze poprosiła o głos pani poseł Rodriguez. Bardzo proszę pani poseł. Kiitos paljon. Rouva Rodriguez on pyytänyt uudestaan puheenvuoron. Una precisión. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluan täsmentää jotakin komission ja se edustajalle mikä minulle on tärkeää minun valiokuntani kannalta, että meillä on epälojaali kilpailu eurooppalaisten satamien välillä, kun ajatellaan kont- valvontaa, kontrollia maataloustuotteille, tuotteille, jotka tulevat meidän rajojemme sisäpuolelle. Minulle on tärkeää tämä Tämä on huono asia. Espanjassa on paljon satamia. Meillä on kyllä kuitenkin, meillä on tietoa tästä liikenteestä. Me tiedämme, että tulee tuoreita tuotteita Aasiamaasta ja Välimeren eteläpuolelta eivät. Ja me tiedämme, että Valensian satamassa – tarkastukset ovat niin kuin niiden pitäisi olla, eli silloin sinne satamaan ei mennä. Me haluaisimme Euroopassa, että toimittaisiin, että meillä olisi takeet, laatutakeet, normeista laatutakeet kuluttajille, ja sillä pitäisi poistaa tämä epälojaali kilpailu, joka on haitallinen niin teollisuudelle ja koko Euroopan maataloudelle. Tämä on tärkeä asia. Ei tässä ole kyse vain siitä, että meidän pitäisi laatia enemmän laadullisia normeja, vaan vaatia enemmän, se vaatia sitä, että Eurooppaan tulevat tuotteet täyttävät nämä kriteerit, nämä normit. Kyllähän te tiedätte, että meillä on me tiedämme tästä kilpailusta paljon, mutta kansalaisten täytyy tajuta, että tämä kilpailukysymys on tärkeä koko komissiolle, eikä vain parlamentille, eikä vain jollekin valiokunnalle. Me olemme täällä varmasti kaikki samaa mieltä siitä, mutta komission täytyy olla vakuuttunut siitä, ei tässä nyt tarvita lisää sääntelyä. Lisää vaatimuksia tarvitsemme ja että noudatetaan olemassa olevaa lainsäädäntöä. Sen takia uskoisin, että on todella keskeistä tietää se, että tarkastukset, kontrollit toteutetaan – samalla, samalla kurilla ja tarkkuudella kaikkien osapuolten toimesta, että meillä olisi takeet siitä, että kaikki tuotteet, jotka tulevat EUn alueelle, ovat käyneet, läpikäyneet saman kontrollin kuin mitä vaadimme omilta eurooppalaisilta tuotteiltamme. Ja minä en ainakaan ymmärtänyt, että näin olisi asianlaita, kun kuuntelin teidän puheenvuoronne. Kiitos. Meillä on vielä aikaa käytettävissämme, eli voimme antaa vielä puheenvuoroja toisen kerran. Edustaja Hausin, olkaa hyvä. Äh, ich wollte nur was dazu sagen, was die Kommission... Niin komissiolle sanoisin yhden asian. Mehän olemme niin hyvä viejä kansainvälisillä markkinoilla, että kaikki on hyvin. Mutta muistan kyllä, että tämä onnistui ainoastaan siksi, että nämä maataloushinnat ovat laskeneet huomattavasti viime vuosina. Jos katsotaan vaikka maidon vientiä, joka on lisääntynyt kyllä, mutta mihin hintaan? EU:ssa maidon hinta on alhaisempi kuin esimerkiksi Uudessa Seelannissa. Eli mit, millä tavalla tämä on sitten menestystarina? Saksassa neljä vuotta sitten 40 000 tuottaja lopetti toimintansa. Onko se menestys? No markkinoita ehkä voitettiin, mutta monet sitten hävisivät tässä. Ja sama koskee myöskin naudanlihaa. Eli meidän täytyy katsoa, kuinka järkevä tämä vientimalli on. Eli onko tästä hyötyä niille, jotka voivat ostaa näitä tuotteita halvemmalla muista maista. Eli ei nyt voida sanoa, että kaikki tuotteet, joita EU-hun tuodaan, noudattavat samoja sääntöjä kuin täällä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa käytetään vielä tuholaismyrkkyjä, jotka täällä on kielletty jo 20 vuotta sitten. Eli kun ajatellaan vaikka viljaa ja niitä kemikaaleja, joita siellä käytetään, niin ei voida sanoa, että kaikissa näissä olisi noudatettu samoja sääntöjä kuin EU:ssa. Um, thank you, Chairman. Uh, Kiitos puheenjohtaja. En tainnut saada komissiolta vastausta. Ja meillä on ensimmäinen mahdollisuus matalousvaliokunnassa ottaa esille se, että viljelijät, naudanlihan viljelijät saavat ristiriitaista informaatiota sen mukaan, ketä komissaaria kuuntelevat. Onko mahdollista oikeassa, onko naudanlihan menulla? Vai onko Hogan oikein? Onko niin, että sitä ei ole menossa? Me tarvitsemme vastauksen. Tätä täytyy kuunnella erittäin tarkkaan ja te vastaatte epäselvästi ja mm, sitä sitten miettiä, että onko tuo minun kysymykseni vastaus. Vastako vasta tähän, koska naudan lihan, tuottajat haluavat selkeän vastauksen, ja kuten herra Angin sanoi, kasanista sanoi, Ehkäpä herra Haukan viheltelee nyt vähän eri sävelmää. Mitä te sanotte? Mitä Pomonne sanoo? President, äh, Kiitos puheenjohtaja. Minä olen erittäin siitä, että komissio on ilmoittanut tästä tutkimuksesta, josta puhutaan koktailvaikutuksesta vaikutuksesta ja kahdenvälisistä sopimuksista, mitä se vaikuttaa EUn maatalouteen maanviljelyihin. Samanaikaisesti minä en ole ihan samaa mieltä siitä, kun sanotaan, että analyyseissä on osoitettu että kilpailusääntöjä on noudatettu eurooppalaisten ja kolmansien maiden tuotteen välillä, kun käytetään lääketieteellisiä tuotteita. Kaikki tämä, mitä kollega äsken tässä korosti, on kilpailukyky, maanviljoiden kilpailukyky suhteessa kolmansien maiden viljelöihin, kun, kun kolmessa maissa käytetään tuotteita, jotka on kielletty eurooppalaista tuottajilta joskus – on jotakin rajatuksia, jotka tulevat vielä kasvattamaan eurooppalaisten maanviljelijöiden kilpailukykylaskua. Minä olen tätä pohtinut, mitä nämä eurooppalaiset maanviljelijät ja maataloustuottajat miettivät silloin, kun jospa nämä meidän markkinoille tuotetut tuotteet omaisivat samat normit, täyttäisivät samat kriteerit, niin silloin se olisi erittäin tärkeää ja sillä oli huomattava merkitys me eurooppalaisten kuluttajien terveydelle. Meidän pitää ajatella kilpailukykyä myös tuotannon ja terveyden kannalta. Toivottavasti komissio antaa minulle tähän tyydyttäviä vastauksia. Przedstawiciel komisji chce jeszcze zabrać głos? Haluaako komission edustaja vielä käyttää puheenvuoron? Vastata, olkaa hyvä. Well, I'll try to, um... Yritän vastata selkeästi selkeän kysymykseen. Valitettavasti en tiedä, mitä komission jäsenet Haugen tai Malmström päättivät tällä hetkellä. Mä sanon, että analyytikkona, joka tutkii kauppaa, kauppasopimusten kasautuvia vaikutuksia. Meiltä pyydettiin helmikuussa tarkastelemaan kauppavaikutusten kumulatiivisia vaikutuksia kaikilla sektoreilla, mukaan lukien lisä, Tämä on kaikki tieto, mikä minulla on. Öö, mitä tulee tot, tuotteisiin, joita niin, tuotetaan sellaisella ää, aineella, jota Euroopassa sallitaan. Tässä joudun viittaamaan seitsemän kysymyksen kollegoille, jotka käsittelevät tämän aiheen kanssa. Kiitos. Nyt täytyy tässä todellakin tajuta, tiedostaa kysymykset, jotka on tässä esitetty. Ehkä te voitte vastata näihin kirjallisesti. On vielä yksi alue, joka on tärkeä, josta puhutaan paljon vähemmän. Manipulointi ja keinottelu maailmanmarkkinoilla. Mehän tiedämme, että silloin kun hinnat laskevat rajusti, niin silloin lähdetään allekirjoittamaan paljon sopimuksia. Miten on mm, jouduttu tähän tilanteeseen, jossa voidaan jatkaa ostamista alhaisin hinnoin alhaisin kustannuksin. Ja samalla kun voidaan nähdä, mitä peliä todella pelataan esimerkiksi maido, maitotuotemarkkinoilla. Sama pätee viljatuotteisiin. Tähän täytyy varmasti perehtyä paljon syvemmin. Se edellyttää syvää, syvältä käyvää analyysiä. Joskus on vaikea paikantaa tiettyjä tekijöitä, mutta kyllä se on varsin tärkeä. Se on uhkakuva meille jäsenvaltioiden politiikalle, koko EUn politiikalle. Ja me voisimme tutkia, mitkä on, mitä vaikutuksia tällä on. Meillä on tietysti mahdollisuuksia edetä. Niin, ne on jo paikannettu, aivan näkyviä, miten Ukrainan tuotteet ovat päässeet markkinoille. Tämä on hyvin näkyvää ja tuntuvaa Puolassa tämä avautuminen. Nämä ovat yhteiset eurooppalaiset markkinat Puolan kanssa ja siellä tuotanto jatkuu hyvin vahvana. Annan nyt puheenvuoron professorille, mutta mutta muistutan teitä vielä sitä en, että meillä on tapaaminen ennakoitu komissaari Malmströmin kanssa – lokakuussa, eli silloin voitte esittää suoraan lisää kysymyksiä tuossa tapaamisessa. Nyt annan puheenvuoron professorille, asiantuntijallemme, jotta hän voisi vastata hänelle esitettyihin kysymyksiin ja kommentteihin. Niitä tuli aika runsaasti, mutta olkaa hyvä, professori. Thank you, Chair. There was certainly a lot of dis- Kiitos, puheenjohtaja. Tässä oli paljon keskustelua osa käsitteli tuontorajoituksiin ja kasvinsuoja sen muihin ja kysymykset oli komissiolle ja minä jäsin tämän keskustelun ulkopuolella. Tämä ei ole osa minun tutkimukseni alaa. Minä totesin, että se, nämä soiluaineet eivät ole alani. Ja sitten erilaisia markkinakysymyksiä jotka vaikuttavat maanviljelykseen, hintakysymyksiä, jotka vaikuttavat maatalouteen, mutta ne eivät ole alani myöskään. Minua pyydettiin tutkimaan sitä, miten ulkoiset paineet vaikuttavat politiikkaan. Hänellä Castro viittasi uutta tutkimusta. Miten maatalouspolitiikka vaikuttaa olkoisiin toimiin. Mä erityisesti maatalouden kehittämisen erilainen idea, mutta ei myöskään se, mitä ajattelin tänään käsitellä. Merkosuur ja naudanliha kiintiöt. Että saaneet vastausta komissiolta. Ee, mutta ihan kesän alussa Minusta vaikutti, että ei ole mitään ei ole mitenkään mahdollista, että Nalliha voisi olla pois esityslistalta, jos Mercosurin kanssa haluaa neuvotella. Tästä tapahtuu lisää, mutta kysymys täällä on, että voi olla, että yhdellä kauppasopimuksella ei välttämättä ole paljon vaikutusta EU-markkinoille, mutta joukolla sopimuksia voi olla. Ja komission tutkimus, joka julkaistaan syksyllä vielä hyödyllinen. Sitten kysyttiin, että pitäisikö tehdä useampia vapaakauppasopimuksia. Olisiko parempi Doha-kierroksen lopussa, parempi minusta. Doha olisi parempi kuin nämä monet kauppasopimukset. Yksi asia, mikä näistä kauppasopimuksista käy ilmi, on, että, että niissä otetaan mukaan. Voitteko perinteisiä tariffia, kiintiökysymyksiä ja se on yksi monimutkaistava tekijä. Yksi pieni kommentti, jonka laitetaan tutkimukseen minä vähän kierrosti tein niin, koska tutkimus oli aika neutraali. Kun tutkin ulkoisten toimivaikutusta. vaikutusta mutta totesin, että kuluttajat hyötyvät kaupasta. Tätä on aika paljon kommentoitu, mutta uskon, että kyllä tässä on totuutta, totta mukana. EU perustuu tullionionin, jolla tarkoituksena on, että tariffeja lasketaan ihmiset hyötyisivät kaupasta. Ja kysymys oli siitä vain, että tuottajat hyötyisivät, että heidän markkinaosuutteensa kasvaisi säästää kuluttajat hyötyisivät, koska heillä olisi alhaisemmat hinnat ja enemmän tuotteita. Tämä tietysti haastaa tuottajasektorit, jotka kohtaavat kilpailun lisääntymisen, ja se on yksi maatalouspolitiikan haasteista. haasteista. Politiikan haasteista kautta talouden. En tiedä, saako selvää kaikista muistiinpanoista. Minusta pyydettiin keskustelemaan Brexitistä, mutta tämä ei ole ehkä ihan oikea foorumi siellä, mutta mielelläni puhun siitä muualla. Voin vain sanoa, että tietääkseni brittitutkijat eivät ole olleet mukana missään keskustelussa virkamiesten kanssa missään vaiheessa. Meillä on aavistustakaan on suunniteltu. Mutta äh, Irlannin tasavallan ja Pohjois-Irlannin paljon rajaa varmasti. Yksi ratkaisevasta kysymyksestä, johon tarttuu tänä jättää tähän puheenjohtaja, jos sopii. Olen toivottavasti ainakin puoliksi reagoinut useampiin kysymyksiin. Kiitos professorille. Kiitos siitä, että lähestyitte näitä eri ongelmia. On erittäin tärkeää, että saimme kuulla teiltä näitä mietteitä. Varmasti palaamme tähän teemaan takaisin lähitulevaisuudessa. Kyllähän voi omata paljon mielikuvitusta ja kuvitella jo maailmanlaajuiset markkinat jossa olisi maailmanlaajuista ma- maatalouspolitiikkaa. Onko tässä tästä kyse? Ennen ei voinut viedä niin helposti maataloustuotteita, oli ehkä vain viljatuotteita, mutta nyt vienti tai siis kuljetus on niin kehittynyt, että maailmasta on melkein tulleet yhdet ainoat markkinat, mutta muistakaa vain kun silloin kun Islannissa oli tulivuoren purkaus. Silloin ei voinut viedä suklaata Saksasta Kiinaan tai ei voinut tuoda mitään tai tuoda. Eli kyllä meillä kuitenkin silloin tällöin syntyy tilanteita, jotka ovat monimutkaisia ja hankaloittavat kuljetusta ja vientiä. Turvallisuus on tärkeä aspekti. Maat, alueet, kansat haluavat olla varmoja omasta turvallisuudestaan. Tämä riippuvaisuus maailmanlaisista laajuisista markkinoista omaa kyllä tietyt rajat. Kauppahan on aina kahden suuntaista. Jos me haluamme mennä muille markkinoille, vastapuoli haluaa myös saada jalansijaa meidän markkinoiltamme ja ainakin haluaa sanoa sanansa eurooppalaisten markkinoiden toiminnasta. Kyllä se pitää tajuta. Sama pätee kehitysyhteistyöpolitiikkaan. Jos me haluamme olla yhteydessä kolmansiin maihin. Sokerin reformin yhteydessä tämä todettiin, ei eteläamerikkalaiset pienet tuottajat siitä hyötyneet, vaan suuret pohjoisamerikkalaiset korporaatiot. Kaikkea pitää analysoida, pitää punnita kaikkea hyvin tarkasti. Eli tämä tutkimus on osoittautunut varsin tärkeäksi. Me voimme e, pohtia tulevaa keskustelua yhteistä maatalouspolitiikasta. Vielä kerran haluan kiittää professoria. Kiitos kaikille tästä keskustelusta. Minä käytin puheenvuoro, loppupuheenvuoron, e, puhuin vähän pidempään, e, anteeksi. Minä olen erittäin iloinen, että tästä puhuttiin, se on todella minulle sydämen asia. Nyt pyydän koordinaattoreita tekemään tästä jatkossa vielä mahdollista. Emme pystyneet laatimaan tästä mitään selontekoa, mutta ainakin tässä nyt tuli paljon tekstiä. Edustaja Flanagan haluaa vielä käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Muista asioista vielä sen lisäksi, mitä Nicholson sanoi siitä, että ehkä Brexitistä laadittaisiin mietintö tai erityinen kokous Brexitin tiimoilta, niin se, niin pitäisi tehdä, koska Britannian ja Irlannin maataloudelle, koko EUlle, kun ajatellaan rahoitusta ja sitä, kuinka paljon Britannia maksoi yhteiseen maatalouspolitiikkaan, niin me tarvitsemme erityisen kokouksen tai erityisen mietinnön tästä. Tämä mies tuntee nämä mekanismit paljon paremmin, eli mikä olisi paras tapa toimia, en tiedä, mutta näin pitää tehdä. Tästä puhutaan vähän niin kuin sivuseikkana ja se, joka teki tämän mietinnön, ei halunnut lähteä sille tielle tänään, koska menee aikaa tähän keskusteluun vielä. Se on ainoa asia, josta nyt puhutaan Irlannissa Apple-tapauksen lisäksi. Eli jotain pitää tehdä, eli millä tavalla tämä voidaan toteuttaa ja mitä mekanismia voitaisiin käyttää. Tak, myślę, że ten temat podejmiemy na spotkaniu Ihan oikein. Tismalleen puhumme tästä koordinaattoreiden kokouksessa. Edustaja Nikolson ja muut tulevat tuomaan esille tämän ajatuksen. Ja sitten voimme tutkia, mikä on paras muoto hyväksyä se. Hyvät kollegat, näin olemme käsitelleet tämän kohdan loppuun. Kiitos vielä meidän asiantuntijallemme. Kiitos kaikille keskustelun osallistumistanne. Edustaja Nikolson haluaa vielä käyttää puheenvuoron. Tästä kysymyksestä haluaisin sanoa koordinaattoreille. Meidän täytyy tarkastella mahdollisuutta ja tekin että meidän täytyy tarkastella faktoja silmiin. Ehkä koordinaattoreiden kokouksessa pitäisi keskustella, miten me lähestymme tätä kysymystä, koska sillä on valtava vaikutus yhteiseen maatalouspolitiikkaan kaikissa jäsenvaltioissa. Bardzo dziękuję. Kiitos paljon. Tämä kirjattiin ja aiomme pohtia sitä. Onko vielä jotakin kohdasta muut asiat? Minulla itselläni on muutama asia. Ensimmäinen ja toinen syyskuuta Stefan de Foll, Ranskan maatalousministeri, entinen euroedustaja, oli meidän valiokuntamme ja sen hän järjesti tapaamisen maatalousministerien kanssa eri jäsenvaltioista EU-sta. Kokous pidettiin Chamborissa. Siellä puhuttiin YMPn tulevaisuudesta, Komissiosta oli paikalla ensimmäinen varapuheenjohtaja Andrea. Ja seuraavassa valiokuntakokouksessa mehän tulee tekemään selontekoa tuosta ministeritapaamisesta. Se on varmasti mielenkiintoista kuulla, mihin suuntaan keskustelu siellä lähti. Ja pyysimme myös selontekoa tuosta Korkin konferenssista, joka oli todella keskittynyt vain julkilausumaan maataas, maaseutualueiden kehittymisestä. Se oli jatkumaa konferenssille, joka pidettiin 20 vuotta sitten. Kiitos kaikille. Seuraava kokous on vielä syyskuussa. Valiokuntakokous on 26. syyskuuta, mutta ensi viikolla tapaamme Strasbourgissa. Kiitos kaikille. Kokous on päättänyt ja puheenjohtaja kiittää myös tulkkeja.